Dear colleagues, we can uh, start our meeting. No niin, nyt voisimme aloitella kokoustamme. Haluaisin toivottaa, toivottaa lämmin, lämpimästi tervetulleeksi varapuheenjohtaja Kartaisen jälleen tähän valiokuntaan. Meillähän oli mahdollisuus keskustella teidän kanssanne kiertotalouden tietotoimintaohjelman to, toimintaohjelmasta jo maaliskuussa. Meidän valiokuntamme kiinnostaa suuresti tässä asiassa tapahtunut edistyminen viime vierailumme, vierailunne jälkeen ja tulevan puolen vuoden edistys ja on myös kiinnostavaa kuulla, milloin kiertotalous asiakirja julkaistaan, kun valiokunta teki päätöksen seurata tämän suunnitelman täytäntöönpanoa kutsumalla teidät ja Timmermansin puolen vuoden välein. E, tämä liittyy parlamentin pyyntiin ja luotimme teidän e, halunne tulla tähän valiokuntaan kertomaan edistyksestä. Kiitän läsnäolostanne ja annan teille puheenvuoron alustusta varten ja myöhemmin sitten aloitamme keskustelun valiokunnan jäsenten kanssa. Kiitoksia. Mr. Chairman. Puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet. Kiitos jälleen kutsusta valiokuntaan puhumaan tämän päivän Aihe on tosiaan kiertotalous, erittäin ajankohtainen aihe. Tänään nimittäin äh, julkaisimme uus, uuden äh, tuote äh, listan ekodesign-direktiivin puitteissa. Myöhemmin tässä puheessa niin tulen tuohon luetteloon vielä viittaamaan, mutta todella arvostan kovasti sitä, että meillä on nyt aikaa keskittyä keskustelemaan kiertotaloudesta. Monet meistä varmasti olemme yhtä mieltä siitä, että kyseessä tulee olemaan ta- maailman taloudessa tulevina vuosina todellinen merkittävä trendi. Ja meidän ö, päättäjinä ja säätelijöinä täytyy ymmärtää, miten lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen siirtyminen markkinataloudessa myös sujuu mahdollisimman sutjakkaasti kun ajatellaan kiertotaloutta niiltä osin kuin se jo toimii liiketoimintamallina, se luo hyvin paljon uutta myönteistä ja erityisesti lineaariseen talousmalliin verrattuna. Ja tämä on kyllä äärimmäisen tärkeää yhteiskunnille ja siksipä Kyse on erityisesti kiertotaloudessa uudesta liiketoimintamallista ja meidän täytyy sääntelijöinä katsoa, miten voimme parhaalla mahdollisella tavalla tätä kehitystä tukea. Nyt olemme tässä jo matkalla ja hyvässä vauhdissakin. Alle vuosi sitten tuo kiertotalouspaketti alun perin hyväksyttiin ja komissio on alkanut täytäntöön panna tuota toimintasuunnitelmaa ihan hyvällä tahdilla. Toimintasuunnitelman äh, lisäksi olemme jo tehneet äh, IAT-lainsäädäntöehdotuksen, samoin äh, tavaroiden nettikauppaehdotuksen, mitä tulee tuotetakuuseen, samoin sitten lannoite, asetusuudistus on tulossa, samoin vihreitä hankintoja koskeva ohjeistus, samoin sitten ehdotuksia muun muassa tällaisen laajuisen foorumin perustamiseksi äh, jätealalla. Lisäksi olemme julkaisseet äh, tarjouskilpailun pilottihankkeesta tällaisia, tällaisia innovatiivisia toimia koskien. Ja tulevina vuosina komissio tulee jatkamaan tätä työtä ja tietenkin sitten äh, tuossa ihan ensi vuoden alussa tulemme kertomaan, miten täytäntöönpano on lähtenyt sujumaan e, jätteestä energiaksi. Ehdotus, ehdotus on myös tärkeä ja olemme e, kiertotalouden rahoitusfoorumin myös perustamassa. Rahoitus on hyvin tärkeä koko kiertotalouskonseptille. Sitten vielä tuosta ekodesign-direktiivistä. Ekomuotoilu on hyvin tärkeä osa kiertotaloutta, koska näin tätäkin kautta voimme modernisoida uuden aikaista talouttamme ja luoda yhtäläiset toimintaedellytykset yrityksille, jotka toimivat Euroopan unionissa. Ja myös tietenkin koskien niitä, jotka tuovat tuotteitaan Euroopan unioniin. Ekomuotoilu on mielestäni todellinen yhtenäismarkkinahanke – koska se luo yhtenäiset sääntelypuitteet tuotteille, joita tuotetaan Euroopan unionissa, mutta myös tuotteille, joita tuodaan kolmansista maista. Meidän täytyy tarkastella tätä ekomuotoilua kolmelta kannalta vähintäänkin kuluttajat yhtäältä, eli miten voimme voimaan ottaa kuluttajia. Toisaalta meidän täytyy tarkastella asioita teollisuuden kannalta ja kolmanneksi ekomuotoilun ansiosta voimme suojella ympäristöä. Ensin kun ajatellaan kuluttajapuolta, niin energian kulutuksen vähentäminen ei ole yksinomaan hallitusten taikka poliitikkojen käsissä. Se voi olla myös kuluttajien käsissä, jotka tekevät tietoisia päätöksiä tuotteita valitessaan joka päivä. Ja nyt me voimaannutammekin kuluttajia ja sitten nämä, tätä kautta tietenkin teollisuus uuden aikaistaa taloutta. Meidän ekomuotoiludirektiivi on erittäin hyvä väline tietoisuuden lisäämiseksi ja tätä kautta sitten voidaan helpottaa kuluttajien ostopäätöksiä. Eurooppalaiset kuluttajajärjestöt arvioivat kumulatiivisen vuosittaisen kotitalouksien säästön suunnilleen 450 euroksi vuosittain. Komission arvio on vieläkin myönteisempi. Me olemme arvioineet, että vuosittainen säästö kotitalouksille, tyypillisille kotitalouksille, voisi olla jopa 500 euroa vuodessa. Ja näin kuluttajien päätösten kautta ja tietoisten päätösten kautta rahaa voidaan säästää hyvin paljon – kotitalouksissa. Ja kun asiaa tarkastellaan teollisuuden kannalta, ekomuotoilu ja merkinnät merkitsevät tietenkin myös laadun taetta. Ja tietenkin on tärkeää, että sääntelyn osalta on varmuutta myös tulevaisuudesta ja sitten näin voidaan ajaa innovatiivisia ratkaisuja. Tieteelliset tutkimukset arvioivat, että ekomuotoilupuitteisto voisi säästää 55 miljardia euroa teollisuudeltamme vuosittain, tai itse asiassa luoda teollisuudelle 55 miljardia lisää tuloja, koska myös teollisuusyritykset äh, turvautuvat yhä enemmän äh, energian äh, säästömahdollisuuksiin. Tilanne on siis sellainen, jossa kaikki voittavat, niin kuluttajat kuin teollisuuskin. Kyse ei ole vain yksittäisistä tuotteista, eh, yksi TV tai astianpesukone niin paljon vaikuta, mutta kun kyse on sadoista miljoonista kotitalouksista, niin vaikutusta alkaa jo syntyä. Ja ennen eh, tätä uutta eh, tuoteluottelua olemme laskeneet, että ekomuotoiludirektiivin pohjalta voidaan energiaa säästää – Italian vuosittaisen energiankulutuksen verran. Eli jos joku sanoo, että ekomuotoiludirektiivi on pikku juttu, niin tämä henkilö ei kyllä ymmärrä kokonaiskuvaa. Sitten kun ajatellaan vielä komission työohjelmaa, suunnitelmaa, niin tarkoitus on vuoteen 2030 mennessä säästää energian käytössä Ruotsin vuosittaisen kulutuksen verran. Tämä Italian lisäksi niin sanotusti. Eh, eli Ruotsin kulutus vielä Italian kulutuksen päälle saataisiin säästettyä, jos eh, ehdotuksemme hyväksytään. jos EU e haluaa eh, keskittyä isoihin asioihin, niin tässä olisi kyllä nyt erinomainen esimerkki sellaisesta. Niin kuin tuossa totesin, olemme tänään julkaisseet luettelon, joka lisätään ekomuotoiludirektiivin aiempaan luettelon kuusi uutta tuotetta, hissit, aurinkopaneelit, vedenkeittimet, muun muassa. Ja nämä kuusi laitetta on kaikki valittu, koska niissä on todellista energiansäästöpotentiaalia. Muita mitään poliittista lehmänkauppaa tässä ei ole tehty. Tämä luettelo perustuu yksinomaan energiansäästöpotentiaaliin. Pähkinänkuoressa tämä tarkoittaa sitä, että jos ehdotus menee läpi, niin eurooppalaiset voivat saada samat laitteet, joita käyttävät tänä päivänäkin, mutta energia nuukana nämä laitteet. Ja näin saadaan energiatehokkaita tuotteita yhä enemmän Euroopan markkinoille. Meillä on erittäin hyvät, hyvä keskusteluyhteys kuluttajajärjestöihin ja teollisuusjärjestöihin ja monet teollisuustuottajat ja tuottajatahot myös suhtautuvat hyvin myönteisesti energianukien laitteiden parantamiseen. Näin haluavat antaa panoksensa koko taloudellemme. Sitten jätteistä ja lannoitteista seuraavaksi puheenvuorossani kun puhutaan tuotteen elinkaaresta, niin nämä ovat hyvin tärkeitä ulottuvuuksia kiertotalouspaketissa ja yhteislainsäätäjän kanssa pyrimme saamaan tämän aikaan ensi vuonna. lainsäädännön uudistus tulisi saada aikaan ja Euroopan parlamentti on tehnyt lukuisia ehdotuksia ja tarkistuksia. Tämä osoittaa kuinka sitoutuneita tekin täällä olette jäte asian hoitamiseen. nythän monista asioista ollaan jo pitkälti samaa mieltä, muun muassa jätteiden kierrättäminen, jätteiden syntymisen ennaltaehkäiseminen ja me todella tarjoamme teille teknistä tukea, kun tätä jäteehdotusta täällä luonnostelette eteenpäin. Käsittääkseni valiokunta-äänestys saatetaan toimittaa tammikuussa. Neuvoston työryhmässä keskustelut ovat myös edenneet. Ehdotus, joka liittyy lannoitteisiin, on jo hyväksytty päätetty. Tarkoitus on avata yhtenäismarkkinat yhteisille toimille. Pyritään kriittisiä raaka-aineita, kuten fosfaattia, korvaamaan kotoperäisillä aineilla. Ja vuoteen 2030 mennessä työ tulisi saada tehtyä. Ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että neuvosto on jo käynnistänyt keskustelut ehdotuksesta ja työn jako parlamentissakin on jo selvää. Tässä kestävyys lisääntyy ehdotuksen pohjalta, kun äh, eri myrkylliset aineet on hyvin äh, äh, dokumentoitu, kadmium muun muassa. Pyrimme mm, kadmiumvapaaseen talouteen ja monet ehdotukset, kuten myös Euroopan investointisuunnitelma, Äh, ja muut hankkeet ovat tässä mukana. Äh, Euroopan investointihanke äh, sekä sitten ESIR tarjoavat kyllä valtavia mahdollisuuksia vihreälle taloudelle niin, että saadaan nämä kerättyä kokoon yksityistä ja julkista rahaa. Ja lähes kolmannes tähän asti hyväksytyistä ESIR-hankkeista on ympäristöön liittyviä esimerkiksi hankkeita, kuten paperin kierrättäminen ja niin, että jätepaperia käytettäisiin paikallisesti entistä paremmin, muun muassa Espanjassa tällainen hanke, sitten Italiassa kemian alan hanke, jossa pyritään saman aikaan innovatiivisia teknologioita, joiden kautta voitaisiin tietyt kemialliset aineet sekä muovit saada paremmin kierrätettyä. Samoin Suomessa sitten uusiutuvan kuidun tutkimushanke, jota voitaisiin käyttää paperin tuotannossa yksinomaan uusiutuvia energialähteitä tuotannossa käyttäen. Mutta olemme lisäämässä ESIRin puitteissa rahoitettavien vihreiden hankkeiden määrää entisestään. Ja ensimmäisen vuoden aikana komissio on ehdottanut, että itse asiassa investointirahaston toimintaa pidennettäisiin vuoteen 2020 500 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Pariisin ilmastosopimukseen on sitouduttu ja komissio on sitoutunut siihen, että 40 prosenttia vähintään esiin hankkeista liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan COP21 sopimuksen puitteissa tai mukaisesti. Meillä on erilaisia integroituja hankkeita ja luonnollisesti eri pääomittamismahdollisuuksia tarkastellaan jatkuvasti Samoin äh, äh, esir luonnollisesti saamaan aikaan lisäarvoa yhdessä muiden hankkeiden kanssa ja esimerkkinä tästä rahoitusalusta foorumi. Ja pari, äh, Ranskassa muun muassa on hanke, jossa pyritään eräs Ranskan alue vuoteen 2050 mennessä tekemään päästöttömäksi. Ja Tämä on kyllä todella äärimmäisen tärkeää ja mm, näin voidaan torjua myös polttoaineköyhyyttä. Sitten ajatukset, jotka osoittavat, miten sitoutuneita olemme kestävään kehitykseen, ensinnäkin siirtymään kiertotalouteen ja ylipäätään ympäristölainsäädännön parempi täytäntöönpano. Puhuin tästä täytäntöönpanokertomuksesta, joka meillä on tulossa ensi vuoden alussa. Tämän lisäksi jatkamme kiertotaloustoimintasuunnitelman täytäntöönpanoa viiden avainaloitteen kautta. Ensinnäkin ää, äh, muovi ää, äh, kierrätys, uudelleen käyttö, ää, äh, aloite ja erityisesti se, että muovia ei enää pääsisi luontoon, erityisesti meriympäristöä on suojeltava. Samoin sitten toinen hanke, veden käyttö. Mm, vesi on hyvin arvokas luonnonvara ja äh, vähissä, joten sitä on suojeltava. Sitten kolmanneksi, kun puhutaan äh, vedenkäyttöjärjestelmistä, niin tulemme uudistamaan äh, juomavesidirektiiviä. Tämä liittyy 2013 kansalaisaloitteeseen muuten. Neljänneksi tulemme tekemään ehdotuksen tuotteiden, kemikaalien ja jätteen yhteistoiminnasta siis niin, että että äh, tällaiset sekundääriset äh, raaka-aineet saataisiin äh, kierrätykseen mahdollisimman hyvin. Ja lopuksi viidenneksi tulemme käynnistämään tällaisen valvontapuitteiston arvioidaksemme EUn edistystä kiertotalouden alalla. Joten Hyvät naiset ja herrat, tässä se mitä halusin sanoa teille tänään kiertotaloudesta ja mielelläni vastaan kysymyksiinne ja huomioihinne. Kiitos paljon. Kiitoksia varapuheenjohtaja Katainen. Nyt voimme aloittaa ensimmäisellä kysymyskierroksella. Koordinaat koordinaattoreista ja muista edustajista. Karhais Florence aloittaa. Haluaisin pyytää, että koordinaattorit pitävät kiinni kahden minuutin puheajasta, koska meillä on aika pitkä lista. Täällä 30 nimeä puhujalistalla. Kiitoksia yhteistyöstänne. Ole hyvä. No yritetään. Mukavaa komission varapuheenjohtaja, että olette vieraana. Lupasitte tämän kuulemisessanne ja hyvä kun pidätte lupauksesta kiinni. Ekomuotoilu direktiivi olimme 10 vuotta sitten äh, yhdessä äh, arvioimassa tai perustamassa. No sitten tuli niitä onnettomia hehkulamppupäätöksiäkin siinä matkan varrella, mutta nyt komissio on kyllä hyvin myönteisen panoksen antanut asiaan ja minua kiinnostaisikin, että mitä kriteerejä käytitte, kun nämä kuusi tuotetta valitsitte uutena luetteloon ja onko resurssitehokkuus osa tätä. Tähän kyllä jo osittain vastasittekin hienoa, jos komission ympäristöosasto vihdoinkin ymmärtää, että ympäristöpolitiikka ei voi olla rankaisevaa, vaan äh, tuotteen äh, äh, elinkaaren alkupäässä on huolehdittava siitä, että siinä on, että jätettä tulee mahdollisimman vähän. Sitten vanha keppihevoseni toinen juttu, tuo täytäntöönpano. Jos minä kertoisin teille, arvoisa komission varapuheenjohtaja, monestako eurooppalaisesta säännöstä olemme täällä hertaisen yksimielisesti päättäneet ja kuinka kuinka onneton osa niistä toden totta on täytäntöön pantu, niin kyllä tässä melkein tippa tulisi silmään. Siis olkaa nyt silmä tarkkana ja korva tarkkana sen suhteen, että nämä yhdessä tehdyt päätökset täytäntöön pannaan. Sitten nämä äh, kiertotalous, kiertotaloudesta. No siihen liittyy ongelma, tuo jätteet ja kemia leikkauspiste. Komissiokin on tämän ymmärtänyt, uusi asiakirja on tuloillaan ja mielelläni kuulisin teiltä, että kuinka pitkällä olette ja mitenkä tämä voidaan tähän kiertotalouteen mukaan ottaa, koska kyllähän sitä voi kierrättää niin paljon kuin lystää, eh, kun ei viime kädessä sitten kuitenkaan tiedä, mitä kaikkea siellä muovissa on, niin eh, eipä se sitten paljon lohduta. Jaha, ja aikakin jo loppui. No, muut kysymykseni lähetänkin teille sitten postitse. Thank you very much, uh, Miss da- Kiitoksia sitten edustaja Dalli. Thank you, Chair, and thanks, uh, Vice President. Kiitos puheenjohtaja, kiitos varapuheenjohtaja Katainen siitä, että tulitte paikalle. Minulla on kolme pääasiaa, mutta ensin aloituskommentti, sillä sen jälkeen kun komission ehdotusluonnos vedettiin pois kiertotaloudesta ja sitten tämä tuli mukaan toimintasuunnitelmaan vähän epäröimme, koska tämä oli nyt harmonista mielestämme, että kyseessä on lainsäädäntöehdotus. Emme halua, että kiertotaloudesta tulee ainoastaan tällainen kaunis sana, jota käytetään koko ajan ilman, että siitä todellakin saataan, saadaan kunnolla etua. Te mainitsitte nämä kuusi seikkaa, jotka olette valitsemassa ekomuotoiluun ja tässä lähdetään liikkeelle niiden energia käytöstä ja meistä tämä on hyvä asia, koska olemme samaa mieltä siitä, että tästä pitää lähteä liikkeelle, koska on tärkeää se, mistä tulevat tuotteet valmistetaan, mutta haluaisin tietää, kuinka lailla te nyt luotatte tähän asiaan? Tuleeko olemaan selkeää, mitkä materiaalit voidaan saada jo olemassa olevista tuotteista sen sijaan, että niitä eh, kaivetaan maasta tai jollain vielä huonolla tavalla saadaan. Ja toinen asia, jonka mainitsitte, ovat muovit ja te puhuitte myös meri jätteistä, mutta jos nyt puhutaan muovista, niin tässä toimintasuunnitelmassa on kaksi vaihetta. On 2017 uusi vaihe ja sitten tulee uusia eh, toimenpiteitä, jotta voidaan vähentää merisaastetta ja voitaisiin päästä 2030 tavoitteisiin. Haluaisin pitää päivitystä näistä kahdesta toimesta ja haluaisin tietää, onko komissio jo aloittanut muovistrategian työstämisen ja aikooko se pitäytyä 2017 tavoitteeseen ja onko komissiolla toimintasuunnitelma jäsenvaltioille, jotta voidaan vähentää merijätettä ja miten on tarkoitus eh, kannustaa jäsenvaltioita jakamaan parhaita käytänteitä. Sanon tämän myös siksi, että jäsenvaltioidenhan on lopulta pantava täytäntöön Euroopan komission päättämä politiikka ja on varmistettava se, että todellakin toteutetaan se, mitä paperille on kirjoitettu eri jäsenvaltioissa. Ja lopuksi sanoisin vielä liittyen meriympäristöön, että on hyviä vapaaehtoisia teollisuuden ja kansalaisyhteiskunnan aloitteita, mutta olisi hyvä, jos komissio ehdottaisi eh, kunnon toimia, jotta voidaan vähentää sekä makro- että mikrokokoista merijätettä. Tämä olisi osa muovistrategiaa viimeistään 2017. Kiitos. Uh, Kiitoksia sitten edustaja Demesmaker. Kyllä, Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa Katainen vieraaksemme. Aion puhua omaa äidinkieltäni, hollantia. Komission jäsen, pari konkreettista kysymystä. Olen ECR-ryhmän kiertotalousvarjoesittelijä. Ja ensimmäinen kysymykseni liittyy innovaatioihin tässä toimintasuunnitelmassa innovaatiot ovat keskeinen asia, niin kutsutut innovation deals ovat hyvin tärkeitä, jotta mahdolliset lainsäädännölliset esteet uudistuksille voidaan tunnistaa ja sitten poistaa tieltä. Ja minä täysin tuenkin tätä lähestymistapaa yhtä sun toista tällä alalla. Onkin monessa jäsenvaltiossa jo käynnissä mielelläni North Sea Research Roundabout-hankkeeseen viittaan se omassa maassani äh, Flanderissakin, tai oma maani Flanderikin on siinä mukana. Sitten eurooppalainen äh, ähm, tutkimushanke tosiaan äh, Innovation Deals-hanke. Kun sitten puhutaan rakennusjätteestä ja purkujätteestä, niin 2000 2013 äh, luvattiin tällainen kierrätyspöytäkirja äh, rakennus- ja purkujätteen kierrätykselle. Voitteko kertoa, että voisiko tällä alalla tulla sitovia määräyksiä jätepuite direktiivissä vuoteen 2020 mennessä. Tässä varmaan tarvittaisiin rakennus- ja purkujätteen suhteen, suhteen äh, ihan sitovia äh, yhteisiä määräyksiä 2025 2030 viimeistään. Ja sitten äh, kun puhutaan näistä sekundäärisistä, toissijaisista raaka-aineista tuemme lähestymistapaanne ehdottomasti. Meidän täytyy vähentää jätteen määrää, meidän täytyy ennaltaehkäistä jätteen määrää. Tämähän on kiertotalouden perusperiaatteita. Ja pitkällä aikavälillä meidän on äh, pyrittävä äh, estämään äh, jätteiden syntyminen. Ja mitä tässä komissio ajattelee ja miten aiotte toimia tässä ajatusprosessissanne. Ja komission jäsen tärkeä sanoa oli myös biodiversiteetti ja parlamenttihan hyväksyi sen vastikään. Onko teillä Eh, meille uutisia luontodirektiivin tästä fitness-checkistä, eh, koska konsulttitutkimuksen mukaanhan tämä päätös täytyisi ehdottomasti täysimääräisesti täytäntöönpanna. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia sitten edustaja Herbrandi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Katainen läsnäolostanne. Minun on aivan pakko aloittaa sanomalla, että minusta tuntuu, että olen jäänyt omituisen äh, äh, ympyrän tai kierteen ansaksi, eikä se joudu kiertotaloudesta. Joka puolisvuosi tapaamme varapuheenjohtajan ja hän kertoo meille kiertotalouden kehityksestä, kiertotalouspaketin etenemisestä. Ja pyysimme tätä, koska emme olleet kovin vakuuttuneita siitä, että komissio täytäntöön panee sen, mitä se on luvannut tehdä. Nyt minusta tuntuu siltä, että komissio yrittää vakuuttaa meidät siitä, kuinka hienoja ja kaunista tämä kiertotalous on, mutta tämähän on syy, tärkein syy, miksi pyydämme teidät tänne joka puolessa vuodessa. todella vahvasti uskomaan kiertotalouteen. Meistä se on aivan keskeinen siirtymävaihe tässä Euroopan taloudessa ja edelleen haluaisimme vetää komission tekemään vielä enemmän kuin mitä se te, parhaillaan te, tekee. Ja se on tarpeen, kun katson toimintaohjelmaa ja eri toimia, melkein kaikki niistä ovat jääneet aikataulusta jälkeen. Melkein kaikki. Ehkä että on aivan sattumaa, että tänään, kun olette jälleen täällä valiokunnassamme, on jälleen annettu ilmoitus koskien ekomuotoilun asiakirjoittajasta tilanteesta. Toivon, että puolen vuoden jälkeen ette Eh, jälleen ilmoita uusista aloitteista, vaan eh, vain kertoisitte, mitä on jo tullut valmiiksi. Se olisi oikein mukava kuulla. Olen ainakin iloinen näistä kommenteista, jotka koskevat sitä, että Eurooppa pitäisi olla iso isoissa asioissa. Kiertotalous on yksi näistä isoista asioista. Samanlaista kielenkäyttöä kuulin myös eh, kollegaltani Franz Timmermansilta, mutta koskaan en ole kuullut sellaista Juncker, Junckerin, Junckerin suusta. Ja jos oikein läheltä kuuntelen komissiota, niin on sellainen vaikutelma, että puheenjohtaja Junckeri hänen henkilökohtaisessa uskovat, että tämä on vielä yksi niistä pienistä asioista, joihin meidän ei pitäisi puuttua. Jos luen näitä Economist-lehteä, niin siellähän sanotaan jopa niin, että komissio käyttää samantyyppistä populismia kuin mistä se muita syyttää, niin että se ei ehdota sitä, mitä pitäisi ehdottaa myös koskien näitä pahtimia ja vedenkeittimiä kyllä todella se, mitä tässä todella tarvitaan, on ajattelutavan muutos. Se merkitsee sitä, että ei muuteta ainoastaan kielenkäyttöä, vaan myös toimia komissiossa, eikä vain toimita mitenkin puolivilleisesti niin kuin nyt. En tietenkään tiedä, mitä ekomuotoilupaketissa on. Tätä en vielä tiedä, se jää nähtäväksi. Vielä yksi esimerkki äh, äh, äh, puheenjohtajalle lopuksi koskien tätä energiatehokkuusvaatimuksia. Se on nyt poistettu ohjelmasta. Haluatteko ottaa sen takaisin? Jos uskomme, että tämä on tärkeä ja iso asia, erittäin tärkeä siirtymäkausi taloudessa, niin kyllä sillä pitäisi olla sijansa siellä. Sitten vielä ekomuotoilusta. Keskitytään ehdotuksessa vain energiaan, vai onko siinä mukana myös resurssien käyttö? Sehän on kaikkein keskeisen osa ekomuotoilun seuraavaa vaihetta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Konitsna. Děkuji. <clears throat> Pane místopředsedo, já už jen doplním několik otázek. Já... Kiitos, varapuheenjohtaja. Minulla on muutama kysymys. Minäkin oikein tyytyväinen muiden kollegan lailla siihen, että sanoitte, että ekomuotoilu ei ole mikään pikkuasia, vaan se on tärkeä asia. Mutta tästä on jo puhuttu aivan liian pitkään sitä on luvattu meille jo mandaattimme alusta alkaen. Ja kaikki olemme varmasti samaa mieltä siitä, että tämä direktiivi voisi ratkaista erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät kiertotalouteen, mutta myös jätehuoltoon liittyviä asioita. Ja me olemme siis täällä odotelleet ja olisi hyvä nähdä etenemistä ja haluaisimme kuulla teiltä realistisen suunnitelman sille, miten tämä saataisiin loppuun vietyä? Tämä on yksi kysymys. Ja sitten toinen kysymykseni. Mainitsitte useamman aloitteen puheenvuorossanne. Mutta puhuitte ainoastaan, mainitsitte ainoastaan otsikot tai näiden aloitteiden nimet, mutta haluaisimme kuulla jotain täsmällisempää näiden aloitteiden sisällöstä ja siitä, miten ne liittyvät tähän kiertotalouskäsitteeseen. Ja kolmas kysymykseni liittyy jätteen energiakäyttöön. Olin itse sitä mieltä, että meidän pitäisi pyrkiä välttämään tai meidän pitäisi käyttää jätteitä energiantuotantoon tässä meidän maailmassamme, pitäisi todellakin uudelleen käyttää jätteet sen sijaan, että ne viedään kaatopaikalle. Ja ehkä tulevat sukupolvet voivat sitten tulla katsomaan näitä meidän kaatopaikkojamme. Mutta monessa maassa pikemmin käytetään kaatopaikkoja kuin nykyaikaista jätehuoltoa. Yeah, thank you very much, Mr. Commissioner, Mr. Katainen. Aikaut. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia varapuheenjohtaja Katainen. Toimintasuunnitelma oli todella tärkeä kunnianhimoinen. Jos nyt katsomme, mitä toimintasuunnitelmalla kävi tässä vuoden äh, jälkeen, niin se on kyllä, kyllä pettymys nyt tämä ekomuotoiludirektio täällä on, mutta meillä, minulla ja kollegoilla voisi olla kysymyksiä asioista, joissa mitään ei tunnu tapahtuvan tai mitään ei ainakaan ole nähty. Vuosi on ollut suunnitelma voimassa, mutta tulokset eivät ole kovin häppöisiä. Mutta katsotaanpas nyt tätä ekomuotoilua. Mainitsitte tämän kuudennen, joka listalla. Voimme jo kuvitella, mikä on 12. Täällä on kuusi siis jäänyt pois. Kyllä täytyy olla hyviä syitä sillä. Haluaisin vain mainita jälleen kerran, kuinka niin itsekin melkein tämän jo teitte. Jos ekomuotoilua harjoitetaan, niin silloin käytetään vähemmän energiaa, se on halvempaa kuluttajille, kuluttajan on maksettava vähemmän, energia on tuotava vähemmän, se on siis näin ollen parempi myös energiariippumattomuudellekin, se on Itä-Euroopassa erittäin tärkeää, se tekee myös Euroopan teollisuudesta kilpailukykyisempää, koska siellä on yleensä parempia ja tehokkaissa laitteissa. Sitten se on myös ilmastolle hyviä Tästä varmasti suomalaisetkin ovat samaa mieltä. Ainoa ongelma on tämä sääntelytaakka. Olen useilta ihmisiltä kysynyt tästä, jotka sitä niin toistavat, kuinka raskas taakka se on, jos ihminen menee kauppaan ja sieltä voidaan ostaa vain tehokkaita laitteita eikä tehottomia ollenkaan. Mikä siinä niin raskas taakka silloin on? Mikä siinä niin paljon haittaa? Ei mikään. Vaan tässä on ainoastaan brittitabloidit, jotka jotka, jotka tuitottavat sitä, että nyt englantilaiset pahtalevat katoavat ja komissio ruokkii tätä populistista pirua ruokkimalla sitä, koska, koska leivänpahtimet ovat pois listalta. Sanotte, että ei, ei kuitenkin tästä tulee yhtä paljon tuotoksia. Tuo tässä kuitenkin neljä terawattituntia. Ja sitten nämä, nämä säiliöt ovat kuitenkin listalla. Ja, ja ilmasto nämä tietyt kaasulaitteet nämä ovat pois listalta. Tämä, tässä on kysymys ainoastaan siitä, että pelätään brittilehdistöä. Näin tärkeässä välineessä minusta on todella harmi vetää johtopäätös, jonka mukaan komissio on luovuttanut. Ja näinhän tässä on käynyt ekomuotoilussa nyt ensimmäisenä. Se on ensimmäinen, ensimmäinen tulos toimintasuunnitelmasta. Ja tämä ei ole kyllä mikään hyvä aloitus. Thank you very much, Mr. Pedicini. Kiitoksia sitten edustaja Pedicini. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia hyvä komission jäsen. Olen kuunnellut teitä täällä ja haluaisin vielä toivoa, että hyvät aikomukset eivät jää vain tähän saliin, vaan ne muuttuvat konkreettisiksi toimiksi ja, ja näin voitaisiin todella päästä lineaarista taloudesta todella kiertotalouteen. Te olette puhuneet täällä kehityskuluista ja kiertotalouden kehityksestä. Minun teki vaikutuksen kohta, jossa viittasitte muoviin, joka päätyy ympäristöön ja meriin, mutta ette viitanneet ollenkaan siihen, mitä mikä on se välttämätön askel, joka olisi otettava, jotta siirtymä onnistuisi, eli että poistettaisiin kaikki epäsortien välilliset ja, vä- ja välittömät tuet fossiilienergialle. Teillä, teidän asemaanne on hankala, kun olette Kanjeten kollega, joka on samalla myös, hän, hän, hänen salkussaan on ilmasto ja myös öljy. Te vuonna 2015 sitten päätöslauselma, joka koski kiertotaloutta, jossa pyydettiin, että kaikki fossiilisen energian tuet poistettaisiin. Haluaisinkin kysyä, mitä kansallista, ajateltavaa, on ajateltava, jos niin tämä oli siis, kyseessä oli parlamentin päätöslauselma, mitä kansallisten on ajateltava, jos komissio ei huomioi parlamentin antama päätöslauselma. Haluaako komissio todella suojella kansanterveyttä ja ympäristöä vai haluaako se vain puolustaa suurten öljyyhtiöiden asemaa? kun näitä asioita katsotaan, niin ne eivät kuitenkaan oikein sovi yhteen. Tornano. Kiitoksia sitten edustaja Tornano. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle. Kiertotalouden täytäntöön panoa tapahtuu erityisesti jätepaketin kautta. Sitä tarkastellaan juuri ja parlamentti haluaa tässä yhteydessä todellakin huomioida 2015 joulukuun komission ajatukset. Tämä uudelleen tarkastelu, tässä on 1700 eh, tarkistusta esitetty tähän asiaan. Tämä on osoituksena asian vaikeudesta tässä on ehkä paljon hyviä tavoitteita ja ajatuksia taustalla, mutta ei välttämättä mennä oikeaan suuntaan. Jos ajatellaan sitä valmistelutyötä, mitä tehdään, niin kuten tiedätte, Ranskan senaatti ja Itävallan eh, parlamentti on ottanut eh, näihin valmistelujen kantaan. Sanotaan, että ne eivät ole subsidiariteetin mukaisia jos ajatellaan sitten eh, verokimmokkeet, jotka ne voisivat olla ainoa toimintatapa. Tässä on erilaisia hallinnollisia hankaluuksia, joita on esitetty, jotta voitaisiin saada asia etenemään, mutta tuskin tämä kuitenkaan menestyy. Päinvastoin, jos ajatellaan Euroopan metropoleja, jossa paikallisella tasolla on todellakin edistytty kiertotaloudessa, niin lehdistössä puhutaan asioista sanotaan, että kaikki riippuu vain vapaaehtoisuudesta ja kansalaisista. Tämän on oltava eh, helppoa eikä liian raskasta on esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat ottaneet käytetyt tuotteensa takaisin. Tämä on ihan loogista, mutta se tapahtuu siis yhden ympär- yrityksen tasolla. On aika vaikeaa saada tämä toimintatapa yleistymään. Haluaisin tietää, mitä mieltä te olette toimielinten käyttämistä menetelmistä. Ja sitten jos ajatellaan taistelua vanhemmista vastaan, suunniteltua vanhemmista vastaan, tämä jos huomioimme sen, että Lähi-idästä tuodaan paljon tuotteita, niin tässä tämä kritiikki on todellakin paikallaan. Aikooko komissio käyttää kiertotaloutta antakseen lisää arvoa niille tuotteille, jotka ovat tulossa unionin päin ja tällä tavoin eh, sitten kannustetaan eh, teollisuusyritystemme uudelleen syöttämiseen ja miten komissio aikoo tietenkin puuttua tähän suunniteltuun vanhemiseen. Kiitos. Uh, Kiitoksia näiden ensimmäisten kysymysten jälkeen annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Kataiselle niin voitte antaa ensimmäiset vastaukset. Kiitokset. Huomaan, että tekemämme työ on ihan onnetonta, tulee liian myöhään ja ei siitä ole yhtään mihinkään. Minä haastaisin kyllä nyt myös teidät, että kun parlamentti hyväksyisi komission ehdotuksen, niin päästäisiin edes hiukan eteenpäin. Näin ei kuitenkaan vielä tähän mennessä ole ollut. Me olemme kyllä todella innokkaasti nyt odottaneet, että komission ensimmäinen lainsäädäntöehdotus hyväksyttäisiin parlamentissa ja neuvostossa. Se olisi aika hyvä alku kiertotalouden ajamiselle. Haastan teidät, koska te haastatte minut ja meidät. Sanoin jo, että meillä on sitten jätelainsäädäntöehdotus. Mm, ymmärsin, että te toimitatte tästä äänestyksen tammikuussa. Miksi tammikuussa? Miksi joulukuussa? Onko jotain syytä tähän? Mitä? Pikemmin sen parempi. Miksi odotatte tammikuulle? Entäpä sitten äh, lannoiteehdotus. Kuukausia tässä on jo odotettu. Ei meillä näin kauan edes mennyt lainsäädäntöehdotuksen tekemiseen. Eli kyllä me varmaan olemme samassa veneessä kaikki. Ymmärrän, että on poliittisesti vaikea saada aikaan kompromisseja näistä aiheista, mutta älkäämme nyt kritisoiko hyviä asioita. Yrittäkäämme löytää yhteinen sävy, kun pyrimme kuitenkin yhteiseen tavoitteeseen, eikö totta? Ja jos me vaan kritisoimme ekomuotoiludirektiiviä, ehdotus, joka on tulossa komitologian menettelyyn piakkoin, niin se tietenkin vain hyödyttää eh, vastustajia, jotka eivät edes halua tätä. Joku haluaa ehkä enemmän, joku vähemmän, mutta on ainakin nyt sitten kuusi tuotetta, kuusi tavaraa, jotka on äh, tunnistettu sellaisiksi, joiden energiansäästöpotentiaali on suurin, eikä tämä tähän pääty. Tämä on, tämä on jatkumo. Joten minä haluaisin kyllä nyt äh, kiertotaloudelle lisää tällaista hyvää maata jalkojen alle. Totta kai ymmärrän, että parlamentin rooli on kritisoida komissiota, mitä ikinä sitten teemmekään, mutta kun tämä on uusi konsepti ja meidän täytyy myydä se myös kansalaisille, 99,9 prosenttia kansalaisista ei ymmärrä ollenkaan, mitä kiertotalous on, mistä siinä on kyse. Niin, yhdistäkäämme nyt voimamme ja myykäämme tämä ajatus ja idea kansalaisille – Tällä hetkellä yksityinen sektori johtaa, ja varmaan äh, niin kuin tulevaisuudessakin pitäisi olla, mutta kyllähän meidän nyt sääntelijöinä täytyy äh, tarjota äh, neuvoa siitä, mikä kiertotaloudessa on niin hyvää lineaariseen talouteen verrattuna. Mm, täytäntöönpano on aina ongelma. Se on haaste varmasti myös tulevaisuudessa, erityisesti kun kyse on pitkälle kehitellyistä politiikan aloista – Eh, joissa on sitten täytäntöönpanovaietta ensi vuonna. 2017 täytäntöönpanoponnisteluja vahvistetaan kolmella hankkeella. Ensinnäkin eh, raportointi, sitten eh, oikeuden tarjoamat mahdollisuudet ja niin edelleen. Ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa voimme aivan varmasti saada aikaan merkittäviä ympäristöhyötyjä – niin, että tehokkaasti täytäntöönpanemme olemassa olevia sääntöjä ja määräyksiä. Kyllä meidän täytyy katsoa jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa paitsi vaikkapa kiertotalouteen liittyen myös muihin yhtenäismarkkinoihin liittyvien sääntöjen osalta. Sitten tuo muovistrategia. Valitettavasti en niin paljon tässä vaiheessa voi teille vielä kertoa, koska olemme just, juuri käynnistelemässä työtä. Haluamme kuulla ensin mahdollisimman monia sidosryhmiä. Edustaja Dali mainitsitte monet kriittisistä kysymyksistä, joihin meidän todella täytyy paneutua työn aikana. Ei se helppoa tule olemaan, mutta kyllä uskon, että poliittista tahtoa löytyy hyvien lopputulosten aikaansaamiseksi tässäkin asiassa. Muovistrategia toivoaksemme, niin toivottavasti eh, innovaatioiden kautta, kierrätyksen uudelleenkäytön kautta eh, muoviasiakin saadaan parempaan hoitoon kiertotalouden puitteissa – Ensinnäkin äh, riippuvuus fossiilisista polttoaineista, äh, sitten äh, vähäinen kierrätys ja muovin uudelleenkäyttö ja sitten muovin joutuminen ympäristöön, erityisesti valtameriin, ovat niitä tärkeimpiä kysymyksenä. Mer- merten muovijäte on todella merkittävä kansainvälinen huolenaihe ja me pyrimme luonnollisesti myös siihen tarjoamaan ratkaisuehdotuksia uskomme saavamme tuloksia ensi vuoden loppuun mennessä, ensi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Hiukan menee aikaa valmistelutyöhön. Sitten noista innovaatiodiileistä. Kiitoksia edustajalle siitä, että nostitte tämän asian esiin. Tilanne on seuraavanlainen. Tarjouskilpailu on päättynyt 15. syyskuuta tänä vuonna ja 32 Ähm, kiinnostunutta tahoa. 14 eri jäsenvaltiosta otti meihin yhteyttä. Se on aika hyvä äh, tulos, koska kyse on kuitenkin täysin uudesta asiasta. On mainittu äh, äh, muun muassa ähm, sääntelyesteet, vesi, jäte, yhteistyöinnovaatiot ja niin edelleen. Nyt olemme valitsemassa ensimmäisiä hankkeita hankkeita. Marraskuussa hyvin pian kerromme, mitkä hankkeet on valittu mukaan ja työ alkaa sitten heti tämän jälkeen. Sitten ne sekundaariset raaka-aineet, mm, yhtenäismarkkinat – Tämä on yksi merkittävimpiä rakenteellisia muutoksia, joita Euroopassa voimme kiertotalouden tueksi toteuttaa, mutta meidän täytyy katsoa eri alojen erilaisia tilanteita, eri aloja eri kannoilta. Muovi vaatii ihan omaa sääntelyä, muut sekundääriset raaka-aineet ehkä vaativat toisenlaista sääntelyä ja lainsäädäntöä, eli paljon työtä riittää paitsi ensi vuodelle myös sen jälkeiselle ajalle ei voi olla yhtä yhtenäistä sisämarkkinamääräystä, joka koskisi yhtä lailla kaikkia sekundaarisia raaka-aineita. Se voisi estää mm, investointeja ja myös kiertotalouden tervettä kehitystä, mutta tämä on työn alla. Sitten energiatehokkuudesta ohjausjaksoon en oikeastaan en muista, eikö sitä mainittu ollenkaan viimeisessä prosessissa, mutta kyllä me pyrimme siihen, että jäsenvaltiot painottaisivat ohjausjaksonkin puitteissa lainsäädäntöä, joka parantaa energiatehokkuutta sekä resurssitehokkuutta lisää edustaja Eichhout edustaja Herbrandi. Mm. Niin, tämä on hiukan hankalampi juttu, koska resurssitehokkuus sen suhteen meillä ei ole ihan selkeää arviota, selkeää määritelmää, miten resurssitehokkuutta voisi laskea ja kenen tulisi voimavarat laskea ja kuinka sitten otetaan huomioon, jos niitä viedään maasta toiseen viedään ja tuodaan. Tämä johtaa mm, minut tuohon ekomuotoiludirektiivin jälleen ja sen tulevaisuuteen. Jos ekomuotoiludirektiivi nykymuodossaan voidaan äh, nähdä tällaisena matalalla riippuvana hedelmänä, eli jonka kautta voitaisiin helposti energiatehokkuutta parantaa, niin muuttaminen tai muiden ulottuvuuksien lisääminen ekomuotoiludirektiiviin itse asiassa muuttaisi sitä niin, että sitä tulisikin hankalammin tavoiteltava. Tarvitaan, jos halutaan korjattavuus, resurssitehokkuus ja kaikki nämä asiat tai edes joku niistä myös ottaa mukaan, niin markkinat muuttuisivat aivan täysin ja tilanne olisi ihan toisenlainen kuin nyky ehdotuksessa. Eli nyt täytyy sitten tasoittaa tietä ekomuotoiludirektiivin laajentamiselle, koska tässä vaiheessa ekomuotoiludirektiiviin suhtaudutaan varsin kielteisesti. Monet eivät ymmärrä, mistä siinä oikein on kyse, ja toivomme, että voimme todella sen sovellusalan tallan laajentamiselle tässä tasoittaa tietä. Mitäpäs muuta vielä? Niin, tuo Esir. Puhuin siitä ja ympäristöön liittyvistä investoinneista, erityisesti kiertotaloushankkeet, vaikka joitain niistä tässä mainitsinkin, mielestäni ovat olleet liian vähän esillä. Ja tälle on ehkä kaksi syytä ja selitystä. Ensinnäkin monet kiertotalousinvestoinnit ovat niin kannattavia, että rahaa saadaan ihan markkinoiltakin. Hyvä niin. Toinen selitys voi olla se, että kiertotalousinvestoijat eivät ole tietoisia esirin tarjoamista mahdollisuuksista. Toinen juttu, joka on keskeinen sekin, on sitten rakennerahastojen ja esirin yhdistäminen, erityisesti vaikkapa tuossa jätehuoltokysymyksessä. 6 miljardia on varattu varattu jätehuollon parantamisen rakennerahastoista. Tämä on valtava summa. Ja nämä rahat tulisi kyllä käyttää mahdollisimman hyvällä tavalla, paitsi laittomien kaatopaikkojen korvaamiseen laillisilla. Ei, paras olisi parantaa kierrätystä sekä jätteiden vähentämistä ylipäätään. Eli kyllä tässä tarvitaan juuri tällaisia tiedotuskampanjoita, tietoisuuden lisäämistä ja ESIL voi olla mukana täydentämässä tätä rahoitusta ja olisi hyvä, jos voisitte välittää tämän viestin myös omissa vaalipiireissänne eteenpäin. Oliko tässä muuta? No niin, sitten lisää kysymyksiä. Kiitoksia. näistä vastauksista. Täällä on joitakin edustajia, jotka haluavat vielä käyttää toisia puheenvuoroja. Yritän nyt saada tämän tilanteen ratkaistua muistuttamalla, että mikäli oikein muistan, me olemme odottaneet kunnianhimoisempaa ehdotusta komissiolta jo vuoden. Ja minusta meidän on jaettava vastuumme ja kun ajatellaan tätä tuota laajaa moni syystä ehdotusta, niin olemme sen kanssa tehneet työtämme. Tarkistuksia on tehty yli 2000. Tilanne on aika vaikea. On aika vaikea saada kompromisseja tässä tilanteessa. Ja nyt voimme aloittaa toisen kierroksen. No niin, seuraava. nyt pyytäisin, että edustaja Grosted käyttäisi puheenvuoron. Bon, je crois que mon collègue euh, Karl-Heinz Lorenz... Kollega Karl-Heinz ja haluaisin sanoa jotain, mutta ehkä hän voi puhua lopuksi. Niin hyvä. Varapuheenjohtaja, kiitos siitä, kiitos siitä, että tulitte tänne paikalle. Täällä puhumme siitä, mitä hyviä asioita liittyy kiertotalouteen, mutta minä olisin mainita erään alan, eli kyseessä on ala on vaikea käyttää vanhoja renkaita uudelleen. Kuitenkin sitä voitaisiin käyttää kolmekin kertaa ja näin voitaisiin säästää 100 kiloa raaka-aineita. Voitaisiin vähentää indeksien päästöjä 20 prosentilla ja voitaisiin puolittaa jätteiden tuottaminen. Valitettavasti kuitenkin nämä tuotteet kilpailevat sellaisten renkaiden kanssa, jotka valmistetaan yleensä Aasiassa ja jotka uusinakin ovat paljon vähemmän turvallisia, mutta kuitenkin eh, halvempia kuin Euroopassa tuotetut kierrätysrenkaat. Miten tätä voitaisiin edistää kiertotaloussuunnitelmassa? Ja sitten puhuitte merijätteistä. Tämä on yksi kohdealue teidän suunnitelmassanne, mutta haluaisin kuitenkin puhua muovimikrobeista, joita käytetään esimerkiksi kosmetiikassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa on päätetty kieltää ne, koska näitä osia ei pystytä käsittelemään ja ne menevät valtameriin ja tämän päin vastoin kuin mitä teidän strategiassanne sanotaan. Eli onko teillä tulossa eh, tuo, toimintasuunnitelma yrityksille, joka pakottaisi eh, heidät eh, ne etsimään uudenlaiset ratkaisut eikä käytettäisi näitä muovimikrobeja? Kiitoksia sitten Gilles Pernion. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tehdä joitakin parannusehdotuksia ajatuksia. Ymmärsin, että ette pidä kritiikistä, joten pyrin siihen, että ne olisi kriittinen enkä negatiivinen, vaan teen teille parannusehdotuksia. Ensinnäkin elintarvikkeiden tuhlaaminen. Teillä on direktiivi, joka koskee jätteitä. Siinä ei ole mitään tavoitteita elintarvikkeen tuhlaukselle. Kuitenkin yli lähes 100 miljoonaa tonnia elintarvikkeita hukataan, tuhlataan Euroopassa ja tämä luku saattaisi nousta 120 miljoonaan tonniin vuonna 2020. Voisitteko kertoa, voimmeko tukea kollegamme esittelijä Simona Bonafeen ehdotusta, jossa on vahvistettu 50 prosenttiin elintarvikehukkauksen tavoite vuoteen 2030 mennessä. Sitten tämä ohjelmoitu vanhentuminen, jo, sukupolven ajan sähkölaitteiden ikä ja käyttöikä on merkittävästi vähentynyt. Tietokoneiden käyttöikä on, kol, on kol, kolmasosa, kolmasosaan jäänyt vuonna 25 vuodessa. Tästä suuntauksesta on tullut ympäristöön, sosia- sosiaalista tilannetta, kulttuuria ja taloutta uhkaava tilanne, joten EU olisi toimittava, jotta tällaisia käytäntöjä torjuttaisiin. Voisitteko kertoa, että komissio aikoo ottaa käyttöön asia koskeva ohjelman Horisontti 2020 ohjelma. Sitten vielä viimeinen huomio. Te puhuitte täällä Nordbadgadeen alueesta huhtikuussa 2014. Siellä annettiin ohjelma, jossa pyrittiin hiilivapaaseen tilanteeseen. Haluaisin kutsua teidät paikalle ja voisitte tavata paikalliset johtajat, koska vuoden 2015 vaalien jälkeen en ole kyllä kuullut tästä asiasta yhtikäs mitään. Tunnen kuitenkin alueen oikein hyvin, koska toimin siellä kunnanvaltuutettuna, joten voisitte palata tuolle alueelle, jos teille sopii, ja ottaa mukaan Jeremy Rifkinin. hän hän oli henkilö, joka vuonna 2013 esitti tämän ja, ja aloitti tämän hienon ehdotuksen koskien kolmanta teollisesta vallankumousta. Kiitoksia seuraan Julie Göring. Thank you, Chairman. I... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Minä haluaisin esittää kysymyksen koskien muovia, mutta Miriam jo tämän esitti. Eli menisin mennä toisiin kysymykseni, mutta en nyt halua olla epäkohtelias, mutta tämä teidän vastauksenne oli niin etäällä siitä, mitä sen olisi pitänyt olla, että haluaisin ottaa muomin taas esille ja ottaa huomioon, kuinka kauan täällä menee asioiden tekemiseen, niin on uskomatonta ajatella, että jos kiertotaloudesta puhutaan, niin siihen ei otettaisi muovia mukaan, vaan pitää jäädä odottamaan muovia. Ja kaikkihan tiedämme, että muovi on tuote, jota vähiten kierrätetään. Eli nyt pitää taas jäädä odottamaan, että muovit tulisivat johonkin seuraavan komission asiakirjaan. Sitten sanotte, että meiltä menee kauan, niin no me tässä olemme odotelleet jotain esitystä liittyen merimuoviin. Kuten tässä Rova Grostet sanoi, niin ystävässä kunnassa on tästä asiasta jo puhunut, sillä itse asiassa tämä mikromuovi ei ole kaikista suurin ongelma, vaan ongelmana ovat mikrokuidut, jotka tulevat vaatetuksesta, joka on tehty muovista. Ja te sitten kuitenkin sanotte, että vasta ensi vuoden ihan viime vaiheessa tulisi ehdotus. En minä yleensä ole kovin kielteinen komission suhteen, mutta aika uskomatonta, että te tulette puhumaan tänne kiertotaloudesta ja sitten muovista sanotte, että no tästä asiasta en halua sanoa, koska tämä tulee joskus myöhemmin. Minä kyllä haluaisin tietää lisää siitä, mitä te tehdä. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten seuraavana edustaja Tolos. Anteeksi, vaan en nähnyt teitä heti. Grazie, signor President. Kiitoksia puheenjohtaja. Iloiseen seurakuntaan varapuheenjohtaja Katainen. Uh, I don't intend to speak more Finnish today. Uh, no voi olla, en aio puhua enempää suomea tänään. Mutta tässä on muutama huolenaihe. Keep Kuinka pidämme tällaisen moralistisen lähestymistavan näissä eri asioissa koskien jätehuoltoa ja energian hukkaamista ja energia, elintarvikkeiden hukkausta, kriittisiä raaka-aineita, bioenergia, biomateriaalia. Joskus minulla on vähän kiusallinen olo siitä, että, että kuitenkin lopputulos ei kuitenkaan ole sellainen, jossa kaikki osaset sopisivat nätisti yhteen. Toisekseen minusta vaikuttaa siltä, että meillä on tiettyjä vaikeuksia koskien teknologista neutraaliutta ja äh, jätevirtojen käyttöä. Vaikka emme näkään niiden niukkuutta tällä hetkellä, saattaa olla, että niin käy joidenkin vuosien jälkeen – Tämä pätee varmastikin pieniin maihin, joissa nämä virrat ovat muutenkin pienempiä. Kolmas huoli koskee jätteen polttoa. No, sehän tarkoittaa eri asioita eri puolilla Eurooppaa. Jos mennään Napoliin ja katsotaan, kuinka Kamorra hoitelee polton, niin se on varmaankin vähän erityyppinen lähestymistapa kuin jätteen poltto Ruotsissa tai Suomessa. Pelkään todellakin sitä, että emme aina pysty näkemään näitä eri tapoja hoitaa jätteen polttoa ja erilaisia taloudellisia olosuhteita. Ja se on varmasti juuri jätteen polton ja kaukolämmön osalta on kovin kriittinen asia, joten haluaisin näihin vähän selkeä. Thank you very much. Mr. Schleck. Kiitoksia sitten edustaja Schleck. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, potpredsjedniče Katajnen. E, Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen Katainen, mielelläni nostaisin nyt esiin ongelman, joka liittyy paitsi kiertotalouteen, eh, vieläkin pikemmin ehkä elintarviketurvallisuuteen. Puhuitte tänään jo, oliko se 140 vai 150 miljardista eurosta vuodessa, jotka EU menettää vuosittain eh, ruokahävikin eh, vuoksi. Ja meillähän on erilaisia indeksejä ja niiden pohjalta sitten harmonisoimme toimiamme. Kuitenkaan näin ei vielä ole, ole tehty. Haluaisimme vedota komission, että komissio mitä pikimmin puuttuu tähän eh, elintarvikkeiden haaskaamiseen. Tämähän on myös suuri ongelma. Ja jos katsotaan tilannetta Pariisin ilmastosopimuksen puitteissa, niin eh, Äh, ajatelkaa, kuinka paljon energiaa on käytetty näiden äh, elintarvikkeiden tuotantoon ja kuljetukseen ja niin edelleen. Ja sitten äh, ne vaan menevät hukkaan, e, niin 140-150 miljardia tosiaan menee ihan suoraan elintarvikkeiden haaskauksen vuoksi viemäriin. Kustannukset ovat valtavat ja monia jäsenvaltioita kiinnostaa kovasti asian käsitteleminen ja jäsenvaltiossa todella odotetaan, mm, että EU sopii yhteisestä harmonisoidusta lähestymistavasta. Tämä ratkaisu tulisi löytää yhdessä. Toivon, että pian. Toinen kysymykseni liittyy kiertotalouden paradigmaan itsensä, se, että puhutaan kierrätettävistä sekundäärisistä raaka-aineista, niiden tarpeesta, mutta valitettavasti tiedämme, että moniin materiaaleihin sisältyy myrkyllisiä ainesosia. Itsekin mainitsitte, että horisontti 2020 voidaan käyttää varoja uusien materiaalien löytämiseksi sekä sen selvittämiseksi, mitä missäkin materiaalissa on, mitä ne sisältävät. Ja nyt täytyykin katsoa, miten nämä vanhat saadaan korvattua uudella, uusilla. Sitten vielä jätehuolto ja mihin kaikki jätteet laitetaan. Tuleeko komissio tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Monet jäsenvaltiothan edelleen kaatopaikalla <laughs> säilyttävät valtavia jätevuoria ja unohtavat koko kierrätysajatuksen. Miten komissio huolehtii siitä, että kaikki saadaan kierrätykseen. Tiedämme, että vähintäänkin 50 prosenttia saataisiin käytettyä näin sekundaaristen aineiden kautta. Niin, Katainen arvoisa varapuheenjohtaja kollegiaalisista syistä puolustan tässä kyllä nyt Rova Bonafeita esittelijäämme. Hän tekee kaikkensa kaikkensa. Minunkin avustajani tekevät äh, työtä lauantaisin ja sunnuntaisin, eli kyllä minä haluan tässä nyt äh, solidarisesti sanoa, että kyse ei toden totta ole esittelijästämme. Kyse on äärimmäisen vaikeasta asiasta myös. Selittäkääpä romanialaiselle tai bulgarialaiselle, mitkä ovat tavoitteet, ja sitten, sitten odotatte heiltä hurraa huutoja. Hei, hei, kuulkaa, tätä hurraa huutoa saatte jäädä odottamaan. Äh, kyllä minä ymmärrän, että nuoria vielä saataisiinkin käännettyä. Potocnik teki ehdotuksen ja Juncker, niin kuin Junkkari, heitti koko ehdotuksen pöydältä. Ja sitten me emme saaneetkaan mitään aikaa, siksi nuoret ovat vähän kiukkuisia suorastaan. Eli tehdään nyt parempi paperi ja sitten päästään pidemmälle. Mutta komissio, komission jäsen, Vella, häneltäkin odotetaan vielä yhtä sun toista. Siellä on kolme, neljä, viisi avointa asiaa vielä. Ei mielestäni tätä asiaa pysty missään pikamenettelyssä ollenkaan käsittelemään. Joten siksipä Vellan täytyisi myös painaa kaasua ja toimittaa meille tarvitsemamme tiedot. Kiitos. Thank you very much, Mr. Caputo. Kiitoksia sitten edustaja Caputo. Si, grazie. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia puheenjohtaja Katainen on aivan selvää, että siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen ei ole mikään valinta, vaan se on aivan pakkotilanne, jotta päästäisiin tällaisen hyvän kierteisen ei riitä, että ilmaistaan vain mitä tavoitteita on kierrätykselle ja uudelleenkäytölle, vaan tarvitaan vakavasti otettavaa politiikkaa. Haluaisin korostaa yhtä näkökohtaa tässä erityisesti. Se koskee näitä sekundäärisiä raaka-aineita. Minun nähdäkseni tässä on paljon näkökohtia, joita olisi säänneltävä, mutta erityisesti olisi puututtava hintojen jatkuvaan laskuun raaka-aineiden osalta, jolloin ne, ne kilpailevat yhä rankemmin sekundaaristen raaka-aineiden kanssa. Maailmanpankki on arvioinut, että on arvioinut 37-47 raaka aineista Tilanne on sellainen, jossa kierrätysteollisuus todella kärsii erityisesti, erityisesti sähkölaite kierrätysteollisuus. Haluaisin nyt esittää kysymyksen komissaarille, kuinka komissio aikoo toimia huomioiden raaka-aineiden hintakehityksen joka käytännössä estää äh, sekundaaristen raaka-aineiden käytön kehittymisen. Sitten toinen kysymys elintarviketuhlaukseen, mutta siinä kyllä oikeastaan Giljo vei sanat suustani, mutta haluaisin vielä pyytää, voisitteko täsmentää äh, asiaa, josta Torvalskin kysyi. Hän, hän vetosi kampanj, puhui kampanjasta, kampanjan alueesta ja viittasi Kamorran. Valitettavasti kampanjassa polttolaitokset eivät ole ongelma, vaan Kamorralle vallan on antanut aivan päinvastainen, eli se, että viedään jätteet pois, kuljetetaan ne alueelta pois tästä Kamorratiena. Olisi, minua hieman häritsetään ja käytetään näitä stereotypioita, jotka eivät aina mitenkään tuo lisää selvyyttä keskuuteemme. Kiitoksia sitten edustaja Köstinger. Vielen Dank, Herr Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, kysymykseni, kun tekin viittasitte esiriin sekä eri rahoituslähteisiin. Mehän olemme havainneet toistuvasti, että osittain EU-tuet usein jäsenvaltioissa käytetään hankkeisiin, jotka jälkikäteen arvioituna tarkasteltuna itse asiassa – ovat olleet suorastaan vastaan niitä innovatiivisia pyrkimyksiä, joita meillä on ollut, ovatpa ne sitten liittyneet kiertotalouteen tai usein hyvin paljon kritiikkiä. Tätä kautta sitten kohdistuu myös Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Mitä mahdollisuuksia te näette taloudelliselle tuelle ja sen tarjoamiselle vain siinä tapauksessa, että kiertotalouspaketin tavoitteet todella toteutuvat hankkeessa? Meillä on eurooppalaisia rahastoja, joita käytetään esimerkiksi joidenkin äh, kaatopaikkojen pyörittämiseen. Kyllä tässä mennään sitten ihan metsään ja kyllä meidän täytyisi kokonaisvaltaisesti tilannetta tarkastella. Lisäksi rohkaisisin teitä olemaan provosoitumatta, vaikka jotkut kollegat täällä toistuvasti puheenvuoroissaan haluavat äh, äh, väittää, että mikään ei riitä. Me pyrimme tekemään työmme rakentavasti niin, että tulevaisuus olisi kansalaisillemme entistä parempi. Sitten vielä tuosta elintarvikkeiden haaskaamisesta. Pidän ehdotustanne oikein hyvänä ja tästä varmaan voidaan saada aikaan paljon hyvää. Muistuttaisin vain, että eri jäsenvaltioissa tilanne on hyvin erilainen ja laskentamallit ovat hyvin erilaiset ja näin jäsenvaltiot ovat, eivät ole kaikki yhtä pitkällä food waste-ohjelmien täytäntöönpanossa. Tämä on tärkeää, koska pelkään, että välillä sitten voi käydä niin, että kunnianhimoiset jäsenvaltiot joutuvatkin jarruttelemaan toimiaan tai niiden toimia estetään. Tässä täytyy olla hyvin varovainen ja tässä en välttämättä niinkään odota tukea niiltä, jotka usein kiljuvat kovaa. Kyllä tämä on asia, joka meidän täytyy hoitaa itse. Mutta kiitoksia työstänne ja kiitos siitä, että tulette vieraksemme vastaamaan kysymyksiimme. Kiitoksia, edustaja Brunen. Um, thank you, Commissioner, for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen siitä, että tulitte paikalle. Haluaisin kertoa teille hyviä uutisia kolme seikkaa viime kuussa Vancouverissa rakenttiin 24-kerroksinen puinen rakennus ja Viinissäkin aloitettiin viime kuussa tällaisen samankokoisen rakennuksen rakentaminen ja Lontoossa on kohta valmis. Kaikki Hackneyssä Lontoon itäpuolella suurimpia puurakennuksia. Tämä on hyvä siksi, että puu on hyvä hiilinielu ja se tulee myös eh, teräksen ja betonin sianrakennusaineksia. Näistähän saadaan paljon hiilidioksidipäästöjä ja mitä enemmän puuta käytetään, niin sen parempi. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että puuta voidaan kierrättää. Toivottavasti tämä puurakennus kestää kauan, mutta ehkä myöhemmin, 50-60 vuotta myöhemmin rakennus voidaan kierrättää ja myös puiset keittiöt voidaan kierrää tänään ja kaikkein parasta on polttaminen. Tämä on vihreä energia. Muistakaa, kuinka paljon hyötyä puusta voi olla kiertotaloudelle, kun suunnitelmia jatkossa teette. Kiitos. Miss Wisniewska. Kiitoksia edustaja Wisniewska. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, ja mam bardzo konkretne... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Minulla on konkreettinen kysymys, joka koskee lannoiteasetusta, joka on osa kiertotalousalustusta. Tietenkin tässä alustuksessa käsitellään erityisesti saastuttavia aineita. Jos näin toimitaan, niin suurin osa nykyisistä lannoitteista häviävät mitään selkeää tieteellistä näyttöä ei kuitenkaan ole, että tämä olisi järkevä vaihtoehto, että ratkaisut tulevat epävarmasta lähteistä. Ensinnäkin tarvittaisiin merkittävät tuontoa, tuontia Venäjältä ja Suomesta. Venäjältä lähteet ovat aika epävarmoja, koska lisäkaivosteollisuus merkitsisi valtavia investointeja Toiseksi voitaisiin investoida teknologiaan niin, että saastuttajat voidaan poistaa, mutta ne ovat vasta kokeellisessa vaiheessa, että olisi vaikea nojata tällaiseen ratkaisuun. Emme myöskään tiedä, mitä pitäisi tehdä näillä valti, valtavilla kadmiummäärillä paikoissa, jossa kadmium meidän pitäisi poistaa. Ja sitten orgaaniset lannoitteet, niitähän käytetään – esimerkiksi Puolassa tai Alankomaissa, mutta kaikissa maissa tilanne ei ole edes sama, kuten, tiedän, kuten te tiedätte. Sääntely ei, ei mitenkään kannusta viljelyn kehittämistä. Oletteko varma, että voitte varmistaa, että voidaan käyttää kohtuullisella hinnalla riittävästi lannoitetta? vai joudutaanko tilanteeseen mahdollisesti, jossa markkinat väärin, vääristyvät, kun tuetaan tiettyjä toimittajia, mutta toisia ei. Kuinka? Tässähän ne sitten edunsaajat tulivat lähinnä teidän maastanne. Minun mielestäni tätä asiaa pitäisi analysoida, analysoida ja olisi ajateltava vaihtoehtoja. Yes, thank you very much. Sitten uitamaan. Uh, my question... Kiitos komission sen Minä haluaisin myös kysyä Lannete asetuksesta. Minä olen maatalousvaliokunnassa esittelijänä ja minä voin täysin yhtyä komission tavoitteisiin, että tarvitaan kiertotaloutta, pitää saada eh, takaisin eh, fosfaatti ja ja typpi ja 40 prosenttia fosfaattista voidaan saada takaisin, mutta kun minä vähän eh, pidemmälle, niin tämä liittyy kovasti muuhun lainsäädäntöön. On riislaidense ja myös nitraattilainsäädäntö. Ja olen vähän huolestunut siitä, että me olemme periaatteessa hyvillä linjoilla lannoite asetteessa, mutta tämä voisi kuitenkin eh, vaikeuttaa orgaanisten lannoitteiden uudelleen käyttöä, koska on aika epäselvää, minkälaisia vaikutuksia tällä lainsäädännöllä on lannoitelainsäädäntöön. Ja toivottavasti tämä ei estää orgaanisten lannoitteiden käyttöä. Ja olisiko mahdollista, että saisimme komissiolta lisää selvyyttä tai että voitaisiin tehdä yhteistyötä parlamentin ja komission välillä, jotta voitaisiin saada selvyyttä lopputulokseen ja jotta voitaisiin todellakin saada eh, ravinteita taas uudelleen käyttöön. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Pietikäinen. Thank you. Um, First of all, uh... Kiitos. Aivan ensin en komission varapuheenjohtajaa pidä vastuussa komission puheenjohtajan toimista kiertotalouden alalla tai muilla komission toiminta-aloilla. Toiseksi haluan kiittää komissiota ja komission jäsentä huomioista juuri ekomuotoilu direktiivin tulevaisuuden suhteen ja ehkä ottaen huomioon myös tuon tuotteiden kierrättävyyden, kierrätettävyyden korjattavuuden ja niin edelleen. Ja toivoisin, että tätä osuutta ajettaisiin eteenpäin mahdollisimman pian, koska tämä olisi tärkeää Euroopan teollisuudelle ja sen kilpailukyvylle. Kyllä siellä näyttää olevan monia mahdollisuuksia Toinen juttu, jonka halusin nostaa esiin kiitoksen muodossa, on äh, strateginen investointirahasto ja sen käyttö. Todella toivon, että tätä asetusta voitaisiin tulevaisuudessa entisestään tiivistää ja hoitaa asiat niin, että äh, investointeja käytettäisiin yksinomaan kiertotalouden äh, hankkeisiin. Julkiset hankinnat. 20 prosenttia BKTstämme. Parlamentin mietinnössä toivottiin, että julkisten hankintojen osalta tulisi pakolliseksi kierrätettävien, kierrätettyjen materiaalien käyttö. Tämä oli parlamentin ehdotus, kun direktiiviä julkisista hankinnoista valmisteltiin poliittisesti tämä on ollut hankala pähkinä purtavaksi, erityisesti asettaa tällaisia velvoitteita jäsenvaltioille. Toivoisin kuitenkin, että direktiiviä uudelleen tarkasteltaessa jossain vaiheessa, tai uudelleen tarkastelu voisi olla mahdollista jossain vaiheessa, ja toivoisin näin olevan mahdollisimman pian lähitulevaisuudessa. Ylipäätään haluaisin kuulla, mitä komissio voisi tehdä julkisten hankintojen suhteen ja niiden vihertämisen pakollisuuden suhteen ja myöskin kannustinten suhteen. Este, josta olen itse kuullut, on se, että ei ole tietoa, ei indikaattoreita eikä mekanismeja. Ja puheenjohtaja viimeinen niin on tämä kiireellinen kysymys juuri tästä indikaattorialustasta. Jos meillä ei ole indikaattoreita, on vaikea asettaa prioriteetteja. Ja näin ollen haluaisinkin kysyä teiltä, missä valmistelutyössä mennään tällä alalla, että saataisiin tätäkin asiaa eteenpäin. Kiitos paljon. Ai. Kiitoksia sitten edustaja Delay. Merci, monsieur président. Bonjour, monsieur le commissaire. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää, hyvä komission jäsen. Minä puhun nopeasti, koska aika kuluu nopeasti. Minulla on yksi pääkysymys ja tämä liittyy elintarvikkeiden haaskaamiseen. Tällä hetkellä tätä ei ole kunnolla määritelty, ei ole indikaattoreita, ei ole yhteisiä menetelmiä tällä hetkellä olemassa. Haluaisin tietää, oletteko edistyneet tässä asiassa, minkälaisia pääajatuksia on saatu siitä työryhmästä, joka perustettiin ja jonka tavoitteena on todellakin 15 50 prosentilla vähentää 2030 mennessä elintärkeiden haaskausta. Ja kun tästä, tästä asiasta puhutaan, niin pitää huomata, että suuri osa tästä haaskauksesta tapahtuu kulutusvaiheessa. Ja haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että olisi otettava käyttöön sellaisia välineitä, joilla voidaan antaa tietoa kuluttajille, jos ajatellaan esimerkiksi viimeisiä suositeltuja ja tai viimeisiä myyntipäiviä ja toisaalta parasta ennen merkintöjä. Ja kun tässä on kuluttajista puhutaan, niin haluaisin kiinnittää huomioon erääseen eh, outoon toimintatapaan. Tällä hetkellä pakataan usein vihanneksia ja hedelmiä, jotta ne kestäisivät pidempään, mutta tämä ei kuitenkaan estä haaskausta, vaan näin tuotetaan lisää jätteitä. Ja jos ajattelen sitä, mitä sanoitte, niin nyt on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten uudet toimet liittyvät vanhoihin olemassa oleviin toimiin. Jos ajatellaan esimerkiksi ympäristömerkintöjä, nyt on jo olemassa ympäristömerkkejä ja luomumerkkejä, eli nyt ei tarvita mitään uusia sääntöjä, tai ainakin sääntöjen oltava samansuuntaisia olemassa olemisen työn kanssa, sillä yksinkertaistaminen on todella tärkeä. Kaikkein paras yksinkertaistaminen on se, että kunnioitetaan jo olemassa olevia sääntöjä, jotka kaikki ovat hyväksyneet. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Kadenba. Ja, kiitokset. Minä kysyisin äh, asiasta, joka nyt ei ehkä ollut äh, tai ole ollut äh, mielenkiintoinen keskipisteessä mutta kun loppuun mennessähän komission kollegiossa tullaan tästä asiasta puhumaan, siksi nostaisin sen nyt esiin. Kyse on FFH-direktiivin jatkamisesta, jatkosta. Me olemme havainneet, että lainsäädännön kannalta tämä direktiivi on oikein hyvä. Tarkoitan tällä siis eläinten elinympäristödirektiivi ja Karl-Heinz Florenzkin täällä on puhunut siitä, että meillä on paljon hyvää lainsäädäntöä, joissa täytäntöönpano yskähtelee. Rouva Köstingerkin puhui tästä tänään. Me pelkäämme, että arvokas biodiversiteetti maisema tuhoutuu, koska sitä ei sellaisena tun, sellaiseksi tunnisteta esimerkiksi ää, tärkeitä ää, kuivia alueita tai myös suoalueita saatetaan käyttää sitten kaatopaikkoina, kun niitä ei tunnisteta niiden biodiversiteettimerkitystä. Ja Refitin kautta tämä ei ehkä tapahdu, mutta haluaisimme todella tätä täytäntöönpanoa ja valvontaa parantaa ja vahvistaa. Kiitos. Mr. Gambush, Kiitoksia sitten edustaja Gambush. Si, eh, muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä varapuheenjohtaja, aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää läsnäolostanne ja näistä tiedoista. Ja sitten, mitä tulee näihin hankkeisiin, jotka liittyvät kiertotalouteen ja veden hallinnointiin. Voisitteko antaa lisää tietoja aikatauluista ja näistä tiedoista, mitä me sitten mainitsitte niitä kovin suppeasti. Puhuitte täytäntöpanosta vuonna 2017. Sitten toinen yleisempi kysymys, ottaen huomioon, että olette myös komission varapuheenjohtaja. Omalla vaalipiirilläni olen nähnyt vihreitä kiertotaloussuunnitelmia eri hallintoalueilla ja itsenäisillä ja autonomisilla hallinta-alueilla myös mutta ei vielä tiedetä, kuinka Euroopan unioni ottaisi tämän keskustelun omakseen, ei ainoastaan lainsäädännön tasolla, vaan myös viestintäpuolella. Tehän olette puhuneet täällä esiiristä. Ja olen teidän kanssanne tästä kahden keskenkin puhunut. On paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat saaneet esiirtukia, mutta ne eivät ole tietoisia siitä, että näin on käynyt. Samaan aikaan Euroopan unionissa on on tällainen kriisi, että ikään kuin ei saada tuloksia aikaan, mutta olisi tärkeää, että lainsäädäntötyön lisäksi me ja komissio saisi myöskin viestintäpuolella asiat kuntoon niin, että kiertotaloudesta siellä puhuttaisiin, koska se on toki äärimmäisen tärkeä asia. Sitten vielä lopuksi Minun on aivan pakko sanoa teille, että meidän työnnämmehän ei ole kritisoida komission työtä, vaan meidän työnämme on saada aikaan yhteistyötä komission kanssa ja parlamentin kritiikki komissiota vastaan on toki otettava ihan hyvällä. Jos nyt ne pahantahtoista kritiikkiä teille esitetään, niin eipä sitä kann- ei siitä kannata pahastua. Kiitoksia sitten edustaja Dantin. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. On sellaisia aiheita, joita ei ole otettu esille kiertotalouden yhteydessä. Yllättäen yksi ala on vesiala. Vesi on tärkeä elementti lähes kaikessa ihmisen toiminnassa ja elämälle ylipäänsä tällä planeetallamme, mutta kuitenkin kiertotalousperiaate. Siinä puhutaan ainoastaan käytöstä ja kierrätyksestä, mutta tämä eh, kyllä koskee myös vettä. Vesialan lainsäädäntö on EUlta tullut paljon, mutta ei ole koskaan käsitelty vettä jätteenä ja siksi parlamentti on äskettäin pyytänyt uutta lainsäädäntöä eh, jätevesi veden uudelleen käyttöön ja toivottavasti komissiolta saatava teksti on helppokäyttöinen, ei tarvita yhtään lainsäädäntöä, vaan pitää huomioida kaikki eri mahdolliset käyttö tarkoitukset, olipa sitten eh, kyseessä kaupunki tai teollisuus tai kastelukäyttö. Jos haluamme varmistaa veden kiertokäytön, niin on huomioitava myös teollisuusprosessit Euroopan unioni voisi varmasti tutkimusbudjettiinsa kautta antaa kimmokkeita yrityksille ja eri toimialoille, kehittää uusia eh, tuotantomenetelmiä, joissa käytetään vettä tehokkaammin. Tämä eh, koskee koko Eurooppaa. Kiitos puheenjohtaja. Äh, äh, haluan, että että Katainen kuulee täällä nyt jotain, jotain mukaviakin puheenvuoroja minulta näin. Mitä kiertotalouteen tulee, ongelma ei Alankomaissa ole teollisuus eikä kuluttaja, vaan poliitikko politiikka, poliitikot, hallitusedustajat, jotka eivät äh, saa asioita liikkeelle. Ja on oikein hyvä, että te ajatte tätä asiaa nyt. Ja äh, kyllä Hollannissakin täytyisi asiaa toden totta äh, käydä selittämässä ja todella mm, ehkä kertoa esimerkkejä hyvistä hankkeista. Eli ei kyse ole mikään teistä kuin meistä. Sitten toinen juttu, no, Jan Häytämä puhui tästä Alankomaille hyvin tärkeää liittyen äh, mineraalien kiertokulkuun äh, on esimerkiksi lannoitteiden käyttö, puhdas vesi, ilma, maaperä. Välillä kuulemme, että investoinnit ovat valtavan kalliita, mutta eihän tämä voi olla totta, kun puhutaan vaikkapa vihreästä energiasta ja fosfaatista, niin kysyisin, että emmekö voisi luoda sellaisen investointialustan, joka tukisi mineraalien kiertotaloutta mutta esimerkiksi. Ranskassakaan jotain tällaista jo onkin, mutta Alankomaissa taas, kun esimerkiksi nitraattidirektiiviä on uudistettu, niin on ongelmia. Eli kun pyrimme puhtaaseen ilmaan, veteen ja maaperään ja komission jäsenet ja komissio, komissaarikin selitti tätä muun muassa Rotterdamissa, niin voimme saada tämän myönteiselle tolalle. Täällä puhutaan, on, tai on sanottu ikäviäkin asioita siitä, mitä tapahtuu Alankomaissa – mutta kyllä siellä paljon hyvääkin tapahtuu. Ja toivoisin, että mahdollisimman pian voimme tehdä jotain todella konkreettista ympäristömme hyväksi. Kiitos paljon. Thank you very much, Kiitoksia kollegat kaikista näistä kysymyksistä. Nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle. Very good. Kiitos paljon. Olipa tässä hyviä kysymyksiä ja hyvin monelta eri kannalta. Edustaja Kostet kysyi tärkeän kysymyksen. En tiedä, pystynkö siihen edes vastaamaan. Ymmärrän ne ja olen kuullut tämän saman asian ennenkin, että on moderne eurooppalaisia autorenkaita, jotka on tehty kierrätysmateriaaleista ja että ne joskus ovat sitten kalliimpia kuin ne huonot tai halvemmat Kiinassa tai muissa kolmansissa maissa – tuotetut renkaat, joihin on käytetty tuoreita uusia raaka-aineita. En tiedä, mitä muuta voimme tehdä kuin luoda paremmat markkinat lisätäksemme kilpailua ja saadaksemme hintoja alaspäin. Ja en tiedä, viittaatteko samaan eurooppalaiseen ranskalaiseen yritykseen, joka tuottaa näitä eh, renkaita. Olen kuullut kuitenkin siitä, että on yrit, yrityksellä on liiketoimintamalli, jossa se vuokraa lentokoneille renkaita. Se siis vuokraa niitä eikä myy niitä. Mm, tämä toimii ainakin ilmailualalla oikein hyvin ja he ovat valmiit sitten ottamaan takaisin nämä käytetyt renkaat, koska niitä voidaan sitten uudelleen käyttää. Eli vuokraaminen voisi olla yksi ratkaisu joillain aloilla lyhyellä aikavälillä, mutta ei teidän esiin nostamallanne alalla. Eli markkinoiden toimintaa täytyy parantaa entisestään ja kuluttajien kysyntä on ehkä kaikkein kestävin ratkaisu, jos esimerkiksi standardeja haluaa asettaa vaikkapa renkaille, niin sitten voidaan saada yhtenäisemmät toimintaedellytykset Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla mahdollisesti aikaan. Ja tämä on tietenkin yksi tapa puuttua asiaan. Sitten vähän samantyyppinen kysymys tuli liittyen juuri tuoreiden uusien raaka-aineiden hintaan, esimerkiksi öljyhinta on tällä hetkellä hyvin alhainen ja se tavallaan estää sitten puolestaan investointeja ja tekee hankalammaksi sekundääristen ähm, raaka-aineiden, kuten muovin käytön. Meillä on kyllä yksi ratkaisumalli, mutta se on hankala. Se on nostaa hiilen hintaa tehokkaammin kuin tähän asti. Hiilen hinta on ratkaisu lähes kaikkeen. Erityisesti kun ympäristöhaasteita tarkastellaan. Siksi ympäristöpolitiikan tulisi keskittyä eh, hiilen hinnoitteluun. Mm, tällainen tukiperusteinen lähestymistapa tai ratkaisumalli ei ole kestävä. Hiilen äh, hinnan nostamisponnistelut ovat aivan ratkaisevia tässä. Sitten äh, palaisin tähän muovi, muovikysymykseen vielä. Työt ovat Työt ovat käynnissä komission eri yksiköiden äh, välillä Yhteistyössä pyritään muovistrategiaa muotoilemaan oikean suuntaan. Tässä kyse on valmistelevasta työstä ja toimintasuunnitelmaa, joka näistä eri yksiköiden yhteisistä ponnisteluista sitten tulee. On tulossa hyvin piakkoin toivottavasti tammikuussa. Ja tuolloin meidän on tarkoitus sitten kuulla mitkä ovat ne pääasialliset reitit, joita meidän tulee kulkea muovistrategian onnistumiseksi. Mutta kun tässä katsotaan vaikkapa nyt jätedirektiiviä, niin sehän on hyvin, hyvin monimutkainen ja asia voi tarkastella monelta eri kannalta. Sama koskee muovistrategiaa. Kaikki ovat enemmän tai vähemmän yhtä mieltä tavoitteesta, mutta kun sitten asetetaan prioriteetteja ja mm, kohdistetaan työtä, niin tämä on vähän hankalaa. Ei yksikään virkamies komissiossa muovistrategiaa pyri pysäyttämään valmistelutyöt, vaan vievät oman aikansa. Sitten eh, tuosta ruoan haaskaamisesta useammat eh, jäsenet puhuivat tästä, useita kysymyksiä esitettiin. Varmaan tiedätte oikein hyvin, meidän äh, jäätehuolto uudistusehdotuksestamme Siinä puhutaan myös äh, ruoan haaskaamisesta ja ruoan haaskaamisen monitoroimisesta. Esittelijä Bonafeina ajatus on sisällyttää äh, ruoan haaskaamisen määritelmä tähän ja samoin tavoitteet ruoan vähentämiselle ja tästähän useammat kollegat puhuivat ja vaativat sitoviakin tavoitteita. Tämä on aika ongelmallista, kun meillä ei ole mitään yhteistä monitorointivalvontajärjestelmää. Olisi ehkä helpompi asettaa sitovat tavoitteet ruoan haaskaamiselle, jos tiedettäisiin, mistä mistä tämä johtuu, miten sitä voidaan valvoa, missä ruokaa haaskataan, mistä se johtuu. Mutta kun meillä ei ole mitään Euroopan laajuista monitorointijärjestelmää, joka olisi ainakaan luotettava, ja siksi laillisesti sitovat tavoitteet ovat tässä vaiheessa vaikeita. Toivottavasti tulevaisuudessa se on mahdollisempaa sitten, kun olemme tätä ongelmaa käsitelleet vähän pidempään. Toimintasuunnitelmassamme on, niitä on mainittu, että tänä vuonna täytyy tehdä jo työtä ruoan haskaamisen vähentämiseksi. Yksi mahdollisuus on uuden alustan luominen mukana jäsenvaltiot ja muut elintarvikeketjun osalliset niin, että voitaisiin tarkastella tätä asiaa ja tavoitteita. Samoin sitten parhaiden käytäntöjen vaihtaminen ja tällainen äh, alusta itse asiassa ensimmäinen kahdeksatta perustettiin ja se ryhtyy toimimaan hyvin pian. Ja tämä on mielestämme oikein hyvä mahdollisuus äh, ensinnäkin tunnistaa ongelmia ja sitten pyrkiä löytämään niihin ratkaisuja. Tämän vuoden työohjelmassammehan meillä on lisäksi ehdotus yhteisestä EU-metodologiasta juuri ruoan haaskaamisen mittaamiseksi. Ja tämä voisi sitten olla pohjana tietenkin tavoitteiden asettamiselle. Ja kun puhutaan EU-rahoituksesta, niin myöhemmin tässä kuussa meillä on vielä tulossa sitten tapaaminen asian tiimoilta. Valmistelemme EU-lainsäädäntöä ja helpotamme muun muassa ruoan lahjoittamista ja pyrimme siihen, että esimerkiksi ruokatuotannon sivutuotteita voitaisiin käyttää rehuna ilman, että tietenkään elintarviketurvallisuus tai rehuturvallisuus tästä kärsisi. Mutta tosiaan ensimmäinen kokous on piakkoin ja ensi vuoden lopussa olisi tarkoitus saada aika lopullinen tulos. kun puhutaan elintarvikkeista, niin, niin maatalous- kuin terveyspääosastotkin ovat myös aktiivisia tässä ruoan haaskaamiskysymyksessä, mutta tämä on kyllä haastavampi asia kuin ehkä monet muut jätepuoleen liittyvät kysymykset, mutta luonnollisesti tähänkin on ratkaisuja löydettävä. Sitten johdonmukainen lähestymistapa Ajatellaan eri, eri mahdollisuuksia. Täällä viitattiin muun muassa rakennusten eristämiseen, energiansäästöön tätä kautta. Kyllä on koko joukko direktiivejä ja ehdotuksia. Kiertotaloushan pyrkii Eh, yhteen asiaan, samoin sitten eh, jäte, eh, huoltouudistukset, resurssitehokkuustavoitteet. Mm, kyllä kaikkea voidaan käsitellä johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti, mutta hyvin paljon on erilaisia intressejä myös pelissä. Vaikkapa tuon jätevirran hoitaminen on valtavan suuri asia. Yksityinen sektori on hyvin, hyvin jakautunut riippuen vähän siitä, minkä tyyppisestä jätevirrasta puhutaan, joten tämä on tärkeää ja, ja, ja asettaa kyllä painetta meidän suuntaamme, koska meidän tulisi osata katsoa mahdollisimman kauas tulevaisuuteen ja ajatella, mikä on järkevää ja asettaa sitten standardit ja sääntely sen mukaan. Sitten Äh, puurakennukset. Itse olen äh, keskellä metsää syntynyt ja olen puurakentajien suvusta, joten olen täysin samaa mieltä kanssanne tästä asiasta. On itse asiassa varsin yllättävää, että puuta ei enempää ole Euroopassa käytetty äh, rakennusmateriaalina. Japani taitaa olla meitä edellä ja Japani vielä menee paljon eurooppalaista puuta rakennusmateriaaliksi ja meidän tulisi tehdä ihan sama. Sitten lannoite, asetus, erittäin hyviä huomioita ja huolenaiheita. Meidän täytyy ottaa huomioon moni asia samanaikaisesti, terveys, asiat, kadmiumon ongelma ja muut myrkylliset aineet, saastuttajat. Toinen juttu on sitten Ja kun ajatellaan tätä lannoiteasetusta, niin ensinnäkin pyritään vähentämään kadmiumtasoja, jotta voidaan tätä kautta vahvistaa terveysulottuvuutta, vaikutusta. Toiseksi sitten halutaan luoda uudet markkinaolosuhteet lannoitteille. Ymmärrän ajatuksenne, jos on muita asetuksia tai sääntöjä, jotka estävät organisten luonnonmukaisten aineiden käytön lannoitteissa, niin tämä voisi kyllä olla just, juuri oikein hyvä ehdokas tällaiseksi Innovation Deal, hankkeeksi luonnonmukaiset lannoitteet. Fosfaatti sitten tällä hetkellä. Sitä tulee Välimeren toiselta puolelta ja kaikki tietävät, että fosfaatti on aika vähissä luonnonvara, jonka varastot eivät todellakaan tule kestämään ikuisesti ja sekin on yksi kannustin meille pyrkiä löytämään uusia mahdollisuuksia. On totta, että Venäjä ja Suomi pystyvät tuottamaan puhtaampaa fosfaattia, mutta ei tämä ole kestävä ratkaisu, että nämä kaksi maata sitten tarjoavat kaiken tulevaisuudessa tarvita, tarvittavan fosfaatin, joten totta on, että kun puhutaan lannoitteista, jotka pääsevät sisämarkkinoille, saavat pääsyn sisämarkkinoille, niin tietenkin niiden tulisi kunnioittaa kadmiumtasojen alentamista. Mm, me tarvitsemme lannoitteita, jotka kunnioittavat kadmiumtasoja vaatimuksia, jotta tuotteet voivat todella päästä Euroopan markkinoille. Eli jotta voitaisiin luoda paremmat yhtenäismarkkinat myös luonnonmukaisille lannoitteille, tarvitaan työtä, mutta täytyy ottaa huomioon asian eri puolet. en usko, että tämä keskipitkällä aikavälillä merkittävästi nostaa lannoitteiden hintoja sillä, mitä useampia uusia lannoitteita markkinoille voidaan saada. Sitä alemmas saadaan hintakin. Julkisia hankintoja varten meillä on uudet ei-sitovat ohjeistukset. Tässä pyritään ottamaan huomioon jäsenvaltioiden äh, tilanteet niin, että jäsenvaltiot voisivat kuitenkin ottaa huomioon ähm, nämä uudet ohjeet julkisissa hankinnoissa, jotta saataisiin äh, esimerkiksi äh, kierrätystä paremmin kunniaan. Minulla ei tässä vaiheessa valitettavasti ole tähän lisättävää mitä näihin suuntaviivoihin tulee. Sitten ekomerkinnät. Ekomerkinnät ja ekomerkintäasetus on tällä hetkellä uudelleen tarkastuksen alaisena ja refit-prosessin käsittelyssä, mm, kun ja jos, jos ja kun näitä ekomerkintöjä tulee liian monia, markkinoille, niin kuluttajat eksyvät, eivätkä sitten enää oikein voi luottaa mihinkään. Meillä on tunnettuja ekomerkkejä, jotka tunnistetaan ja tunnustetaan paitsi teollisuuden piirissä myös kuluttajajärjestöissä ja tämä on hyvä asia. Sitten todella mineraalien käyttö, tällaiset yhteiset alustat, tämäkin on oikein hyvä ehdotus niin, että voitaisiin vaihtaa parhaita käytäntöjä ja katsoa, miten asiaa voidaan käsitellä. Ja sitten täällä kysyttiin vielä muuten esiriltä, esiristä ja jäsenvaltioista niiden prioriteeteista. En itse asiassa tiedä, onko näin tapahtunut ainakaan kovin laajalti. Ongelmana on tässä se, että en ole nähnyt sen suurempia jätehallinto hankkeita, jotka, jätehuolto, jätehuoltohankkeita, jotka olisivat äh, esiristä pyrkineet äh, hyötymään. En tiedä. Ehkä meidän tulisi välittää tämä viesti jäsenvaltioille että on uusi mahdollisuus saada rahoitusta uusille teknologioille, joihin ehkä liittyy vanhoja teknologioita, korkeampia riskejä, niin että saataisiin rahoitusta todella eri kiertotaloushankkeisiin, erityisesti moderniin jätehuollon hankkeisiin. Sitten vielä tuosta fitness check-kysymyksestä. Tiedätte, että että on ollut paljon julkisuuden painetta sille, että meidän tulisi julkaista nämä arviointien tarkastusten tulokset. Minulla ei ole tässä mitään lisättävää. Sisäiset prosessimme ovat käynnissä ja eivätköhän ne tulokset sieltä tule mahdollisimman pian. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille vastauksistanne. Ja nyt voimmekin päättää tämän esityslistan käsittelyn. Pidämme ihan pienen tauon ennen seuraavaa kohtaa. Dear colleagues, we start with... No niin, hyvät kollegat. Menemme nyt seuraavaan kohtaan 16 esityslistalla. Meillä on Gudon Rasi täällä Eman pääsihteerinä ja meillä on tässä säännönmukainen vuoropuhelu kyseessä Euroopan virastojen ja Euroopan parlamentin välillä – joka vuosi täällä vierailee toiminnanjohtaja ja hän voi silloin kertoa viraston työohjelmasta tällä kertaa 2016, joka on osa kautta 2016-2020. Tavanomaisesti aloitamme rasin esittelylle ja, ja sitten meillä on Eh, edustaja Borzan ja sitten muut edustajat. Olkaa hyvä, herra Rasi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvää iltapäivää. Haluaisin mennä ja saman tien panna kissan pöydälle, eli puhua Brexitistä ja siitä, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla lääkeviraston toimintaan. Yksi vaikutus on välitön, eli nyt jo koemme tämän epävarmuuden, joka vallitsee. Ja toinen on se, että EMA mahdollisesti siirretään jokin muualle unioniin. Me olemme todella huolestuneita, koska pelkäämme, että näin menetämme ammattilaisia ja myös henkilöstöä. Tämä voi johtaa ongelmiin, koska meillä on 4000 asiantuntijaa joiden on oltava yhteydessä meidän verkostamme kautta. Ja heidän avullaan olemme pystyneet tekemään laadukasta työtä ja pitämään kiinni aikamääristä. Ja tällä hetkellä 98 prosenttia tapauksista niissä toteutuvat nämä aikamääräykset. Mutta tämä on kyllä hyvin mutkikas järjestelmä, kun on yhdistettävä 36 000 asiantuntijaa ja delegaatia EMassa joka vuosi. Näiden ihmisten on tultava paikalle oikealla hetkellä oikeassa vaiheessa. Ja siinä on hyvin tiukkaa aikataulu. Kaiken kaikkiaan tämä mekanismi on todella monimutkainen. Se on vähän kuin tuotantolinja. Ja meidän on saatava sellainen ympäristö, jossa pystytään työskentelemään, pystymme olemaan, jossa pystymme olemaan yhteydessä keskenämme ja hallinnoimaan tätä kaikkea. Mutta sitten myönteisempään seikkaan. 20. lokakuuta ensimmäistä kertaa uudella nettisivullamme julkaisimme kliiniset tiedot koskien kahta uutta lääkettä, jolle olemme antaneet luvan. Tämä on ollut pitkä matka. Neljä vuotta siihen on mennyt ja tämä envy valiokunta on jatkuvasti meitä tukenut. Kun julkais, tiedot on nyt julkaistu, tästä varmasti hyötyä monella tasolla. Varmastikin tutkijat ja terveysalan ammattilaiset saavat hyötyä siitä, että tietoa on saatavilla ja myös eh, lainsäädäntö laitokset hyötyvät tästä, mutta eniten hyötyä tästä on potilaille. Voidaan edistää innovaatiota ja vähentää tutkimuksen päällekkäisyyttä ja vähän riskejäkin voidaan vähentää. Olemme oikein ylpeitä siitä yleistä keskustelusta, mitä on käyty tämän asian osalta. Loppujen lopuksi toimiala on myös tullut tähän mukaan. Suurin osa yrityksistä ei enää pelkää sitä, että tämä voisi olla vaara sille, niille, vaan nyt tästä otetaan kaikki ilo irti, kun voidaan olla tehokkaita. Jos ajatellaan kritiikkiä ja henkilökohtaisia hyökkäyksiä, niin niihin vastaamme fakta, tietoja antamalla. Neljännes miljoona sivuja on julkaistu ja ainoastaan kaksi on vedetty pois. 10 000 asiakirjaa on, ovat ihmiset jo lannaneet itselleen ensimmäisen kolmen viikon aikana. Ja toinen tärkeä asia on lääkkeiden turvallisuus, lääketurvallisuus lainsäädäntö, joka 2010 antoi hyvät puitteet lääkkeiden valvonnalle. Täytäntöönpano alkoi 2012. Näin pystyn paremmin ymmärtämään, miten lääkkeet vaikuttavat niin, että nyt pystymme niitä tietämään paremmin, miten niitä käytetään ja miten niitä on parempi käyttää. Muutama luku vuosittain PRAC-lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea tutkii noin 100 turvallisuuteen liittyvää ilmoitusta ja 600 riskinhallintasuunnitelmaa käsitellään koskien keskittytysti luvansa niitä lääkkeitä ja näiden suunnitelmien avulla voidaan identifioida sellaiset toimet, joilla vähennetään riskiä liittyen tunnettuun riskiin niin ja niitä pystytään nopeammin reagoimaan tuntemattomaan riskiin ja myös potilailta on saatu lisää informaatiota 50 prosenttia lisää ja 2012 alkaen PRAC on toteuttanut 31 turvallisuustarkistusta, joka on johtanut harmonisoituun kantaan, niin että kaikki EU-ssa kaikki potilaat saavat samanlaisen suojan. Nyt pystymme kaiken kaikkiaan toimimaan nopeammin ja suojamaan kansanterveyttä paremmin esimerkiksi eh, rajoittamalla jotain luvan antamista tai eh, yksinkertaisesti tulee paremmat suuntaviivat käytölle. Jos ajatellaan ihmisten ja potilaiden suojaamista lääkkeiden kielisen vaikutuksilta, tämän meidän vastuullamme, mutta on myös tärkeää varmistaa, että potilaat saavat lääkkeitä, kun he tarvitsevat kiireesti innovatiivista hoitoa. Tämän vuoden aikana olemme saaneet pilanttihankkeen loppuun vietyä ja olemme tehneet yhteistyötä Health Technology Assessment kanssa ja olemme aloittaneet Primin käytön. Tämä on uusi menetelmä, jolla pystymme nopeasti toimimaan ja tukemaan lääkkeiden kehittäjiä. Tämä koskee ainoastaan sellaisia lääkkeitä, jotka vastaavat johonkin lääkeläisen tarpeeseen. Näiden pohjalta voidaan tehdä parempaa suunnittelua. Parempi suunnittelu tarkoittaa sitä, että yritys voi saada laadukkaampaa tietoa. Kun antaa parempaa tietoa, niin saadaan tarkempi arvio lääkkeestä ja parempi suunnittelu johtaa myös siihen, että eh, koennuksen mukana ovat potilaat, heihin kohdistuu vähemmän riskejä. Ja sitten viimeinen haaste, jonka haluaisin mainita, on meidän verkostomme kestävyys. Meidän on huomioitava lääkkeiden moninaisuus, kun tilanne jatkuvasti muuttuu. Lääkkeiden arviointi on perinteisesti tehty yhden jäsenvaltion eh, tiimin työn pohjalta, vaikka monikansalliset tiimit olisivat kyllä lainsäädännön mukaisia emassa. Tuomme sitä, että saisimme monikansallisia eh, tiimejä käyttöön. Tällä tavoin yksi jäsenvaltio koordinoisi ja sen alaisuuteen sitten kerättäisiin sellaiset eh, ryhmät, joissa olisi mukana asiantuntijoita eri puolta Eurooppaa. Tämä monikansallinen tiimi on ollut hyvin menestyksellinen käsite ja nyt 24. jäsenvaltio on tullut suoraan mukaan, tai mukaan suoraan arviointityöhön ja tämä on entistä korkeampi taso. Tämä lähestymistapa on entistä tärkeämpi kuin mitä ehkä Brexitin myötä menee paljon asiantuntijoita Tämä osoittaa, että tiedot toimii parhaiten, kun rajoja ei ole. Lopuksi haluaisin kiittää ensinnäkin Envivaliokuntaa sen antamasta tuesta, kun hyväksytte meidän talousarviomme ja erityisesti kiittäisin sitä, että neuvostossa on enemmän annettu varoja meidän inimisten voimavaramme ovat rajoitettuja, saamme lisää tehtäviä, meidän on pysyttävä aikataulussa ja tehtävä laadukasta työtä mm, yhä mutkikkaammassa ympäristössä. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää myös Matias Grootea hyvästä yhteistyöstä menneisyydessä. Ja tähän asti hän on aina ollut täysin sitoutunut siihen, että pyrimme työskentelemään paremmin. On hyvä kuulla, että Rova Biljana Bortsan on suostunut jatkamaan Groten tehtävässä yhteyshenkilönä EMAn suuntaan ja oikein mielemme teemme hänen kanssaan rakentaa yhteistyötä. Kiitos puheenjohtaja, olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia. Nyt voimmekin aloittaa keskustelun. Annan puheenvuoron yhteyshenkilölle edustaja Viljan Bortsanille. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää professori Raasin, haluaisin kiittää teitä siitä, että olette täällä tänään ja esittelette meille EMAn saavutuksia viime vuodelta. Kuten sanoitte, minäkin haluaisin kiittää kollegaamme Matias Grootea, joka oli tässä tehtävässä aikaisemmin. Hän teki mielestäni erittäin hyvää työtä ja, ja odotan innolla työn jatkamista hänen jälkeensä. Uskon, että saamme aikaan erittäin hyvää yhteistyötä näinä kiinnostavina ja haastavina aikoina Eman kannalta. Puhuitte lyhyesti Brexitistä, mutta haluaisin vielä tätä ongelmaa ja siitä puhumista jatkaa. Haluaisinkin kysyä, mit, mitä mahdollisia kielteisiä vaikutuksia näette Brexitistä koituvan emaalle? jopa e, e, e, ennen tätä mahdollista uudelleen sijoittamista. Onko teillä on mahdollisesti operatiivisia tai logistisia vaikeuksia tulossa, jos näin on, niin kuinka niiden kanssa tulette toimeen? Ja kun kukaan ei oikein tiedä, kuinka Brexit lopulta tehdään, niin onko virasto tehnyt suunnitelmia, kuinka mahdollisten eri skenaarioiden kanssa toimittaisiin? Tässä salissa on useita henkilöitä, joita kiinnostaa EMAN uudelleen sijoittaminen ja sen toteuttaminen. Voisitteko näin ollen tästä vähän enemmän kertaa, Missä vaiheessa EMAN pitäisi muuttaa pois virallisen Britannian irtautumisen jälkeen vai jo sitä ennen? Näettekö vaikeuksia EMAN kyvyssä suoriutua tehtävistään siirtymisen jälkeen, muuton jälkeen. Sitten haluaisin kysyä vielä, onko virastolla sanomista, mihin pääkonttori sijoitetaan ja mikä olisi ihanteellinen sijoituspaikka sille. Uskon, että Brexit on kaikkein vaikein asia tällä hetkellä, mutta eihän se ole mitenkään ainoa ongelma eikä ainoa asia, josta meidän pitäisi keskustella, joten mielelläni haluaisin kysyä vielä muutakin. Vuonna 2015 EMA sai valmiiksi tarkastelun, joka koski näyttöä äh, kahdesta syndroomasta, complex regional pain Syndrome ja takikardiasyndrooma naisilla, nuorilla naisilla, jotka saisivat äh, papylomarokotuksen äh, ja lopputuloksena todettiin, että rokotus oli turvallinen. Haluaisinkin kysyä, kuinka usein EMA käsittelee tällaisia rokotuskysymyksiä, onko teillä koskaan ollut käsittelyssä turvaton tuote ja oletteko käsitelleet autismia suhteessa rokotuksiin? Kuinka EMA edistää tiedon levittämistä koskien rokotusohjelmia ja niihin liittyviä ongelmia. Tässä kaikki kiitoksia. Thank you very much and, uh... Kiitoksia. En tiedä, haluaako muut jäsenet käyttää puheenvuoron. Anteeksi vain. En katsonutkaan koko puhujan listaa. Edustaja Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Sananen kuin Rasille haluaisin sanoa, että on aina niin mukava tavata häntä ja keskustella hänen kanssaan, niin haluaisin hänen kauttaan antaa täyden tukeni virastolle, joka tekee mahtavaa työtä. Olosuhteet ovat kuitenkin usein vaikeat, sillä kyllä minä tiedän, että parlamentti pyytää virastolta yhä enemmän, eikä kuitenkaan anneta oikeastaan lisävoimavaroja. Ja muutama seikka, jonka haluaisin ottaa esille. Ensinnäkin uusi lääkkeiden lupamenettely, nämä adaptative pathways ajatukset ja tässä lähdetään liikkeelle siitä, että on olemassa joku lääkinnällinen tarve, jota ei ole katettu. Ja tässä hankkeessa lähdetään eh, liikkeelle pitkälle menevästä vuoropuhelusta ja väliaikaisesta luvasta, joka pohjautuu klinisiin tietoihin, jotka voidaan kerätä kentältä. Näin potilaat voivat saada innovatiivisia innovatiivista hoitoa, eli tämä on todella mielenkiintoinen hanke, mutta tässä on kuitenkin vielä tiettyä epäselvyyttä, jos ajatellaan potilaiden asemaa koko tässä hankkeessa. Haluaisin vähän rauhoittelua teil, rauhoittella teiltä. Virasto julkaisi hyvän raportin koskien tämän pilotti, pilot-hankkeen ensi arviointi. Haluaisin tietää, miten näyttää tätä pilottihanketta jatkaa. Ja sitten toinen seikka. Tämä on tietysti Brexit. Puhun lyhyesti, koska tämän ottivat esille, otti esille jo kollega ja tekin. On totta, että Brexit on teille kaikille suuri huoli ja se tuo paljon epätietoisuutta työntekijöille. Ja minusta olisi hyvä, että voitaisiin löytää uusi sijoituspaikka niin, että huomioidaan erityisesti viraston tarpeet. Ja haluaisin tältä osin kysyä minkälainen vaikutus tällä tulee olemaan. Kysyn siis samaa, mitä kollegakin kysyi. Eli voisitko vähän analysoida tätä lisää ja kertoa, minkälainen ilmapiiri teillä vallitsee tämän asian osalta. Ja haluaisin tässä yhteydessä mainita, että eh, Lyonin kaupungin kanssa, josta minä olen kotoisin, ehdotin, että Lyonin voitaisiin sijoittaa tämä eh, virasto, koska siellä on voimavaroja, joita voitaisiin käyttää viraston hyväksi. Very much. Now Konechna. Kiitoksia sitten edustaja Konechna. Děkuji. Eh, já budu mít dva konkrétní dotazy. Kiitos, puheenjohtaja. Pari kysymystä. Ensinnäkin eh, on niin, että teollisia tekijän oikeuksien vuoksi. Kaikki vaikuttaa myös innovaatioihin. Kuinka se on järjestelmässä tähän saakka? kun ajatellaan, voidaanko uusia aineita, patentoida aineita, joiden käytöstä ei vielä ole kyllin pitkäaikaista kokemusta. Joten kysyisin teidän kannastanne lääkeaineiden patentointiin Saamme tietojen mukaan 80 prosenttia lääkkeistä eivät ole kyllin innovatiivisia nykyään, mutta silti ne on patentoitu ja tällä on tietenkin sitten oma vaikutuksensa lääkkeiden hintoihin. Toisin sanoen mikä on mielestäni lääkealalla mm, tämä patenttitilanne. Toinen asia, toinen kysymykseni täällä valiokunnassa juuri valmistelemme mietintöä lääkkeiden saatavuudesta, saatavuuden parantamisesta. Tekin sanoitte, että kansalaisille on taattava parempi pääsy tai lääkkeiden saanti. Mm, kuitenkin kun ajatellaan vaikkapa lääkkeiden vientiä ja sitten taas lääkkeiden tuontia, tilanne on sellainen, että joissain Euroopan unionin jäsenvaltioissa kansalaisilla ei kerta kaikkiaan ole lääkkeitä saatavilla, tiettyjä lääkkeitä, vaikka nämä lääkkeet olisivat ihan normaaleja, joten joillain kansalaisilla ei ole mahdollisuutta saada näitä lääkkeitä käyttöönsä. Mitä mieltä olette tästä? Katsotteko niin kuin minäkin, että tämä on erittäin suuri ongelma ja näettekö konkreettisia mahdollisuuksia tehdä asialle jotain. Niin, että tämä hyvin epätyydyttävä tilanne saataisiin korjattua. Tilanne, joka johtaa siihen, että jotkut potilaat eivät kerta kaikkiaan saa lääkkeitä, vaikka niitä olisikin Euroopassa. Kiitoksia sitten edustaja Oken. Äh, Kiitoksia ja hyvää iltaa. Herra Rasi, tervetuloa tänne. Olin oikein iloinen, kun mainitsitte avoimuuden näissä kliinisissä testeissä todella odotamme hyviä tuloksia tämän pitkän taistelun jälkeen, joka on käyty teollisuuden kanssa tässä asiassa, joten suuret kiitokset tästä ilmoituksesta. Meillä on jotakin muutamia ongelmia tämän avoimuuden kanssa. Hiljattain EMA on ottanut käyttöön uuden politiikan koskien eturistiriitoja. Haluaisinkin tietää, kuinka paljon teillä on resursseja tarkistaa asiantuntijoiden ja turistiriitojen ilmoitusten oikeellisuuden ja kuinka tätä täytäntöönpanon. Oletteko havainneet mitään virheitä näissä ilmoituksissa, ilmoituksissa, jos näin on, niin kuinka niitä on käsitelty? Eturistiriitojahan ei pitäisi olla ollenkaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti on hyvin tärkeää korostaa, että ei riitä, että meillä on mitään julistuksia koskien eturistiriitoja, kun meillä on kyseessä vahvat viranomaiset, jotka tekevät päätöksiä kansalaisten ja potilaiden puolesta. Sitten vielä avoimuudesta. Olen hieman pettynyt Neiman eh, strategian tältä osin. Me tarvitsemme paljon enemmän avoimuutta koskien teidän tutkimusta, minkä tyyppistä tutkimusta on, niin kuin täällä mainittiin. Meidän on tiedetty, ymmärrettävä. Esimerkiksi mikä teillä on ristiriitaisia lähteitä, kuka nämä on laatinut. Me tarvitsemme turvallisia tietoja tilanteessa. Tässä tilanteessa nyt luemme epävarmuutta potilaiden keskuuteen esimerkiksi koskien rokotusohjelmaa, mikä on erittäin huono idea, huono, huono tilanne. Avoimuus on hyvin tärkeää myös no, hyvän hallintotavan periaatteiden valossa. Edustaja Konechna mainitsi kaksi asiaa. Lääkkeiden käyttöä uusiin tarkoituksiin esimerkiksi on aika järkyttävää, että esimerkiksi ibuprofeiinia myydään nyt 380 eurolla uuden nimen alla. Meillä on lääkkeitä, jotka maksavat jopa yli 1200 euroa. yli 1200 euroa, kun sitä käytetään tietyn nimen alla. Oletteko sitä mieltä, että nykyinen lainsäädäntö on asianmukainen ja takaa välineet ja tyttölääkkeiden käytön, kun se on perusteltu, vai tarvitaanko kampanjoita lääkäreille niin, että, että ei väärinkäytettäisi näitä vanhoja, halpoja, hyvin tunnettuja lääkkeitä. Sitten vielä näistä adaptive pathways-asiasta – nämä sopeutuvat polut, adaptive pathways, olemme hyvin huolissamme näistä kansalaisjärjestöjen piirissä. Olen tästä usean kertaan kuullut. Mikäli kyseessä ei ole hyvin harvinainen tilanne, jossa tarvitaan tällainen oikoreitti, ja jälkikäteen voidaan sitten varmistaa, että on kunnollinen arviointi. On niin helppoa löytää potilaita, jotka haluaisivat käyttää uusia lääkkeitä, mutta sitten meillä ei ole kuitenkaan tietoa näistä lääkkeistä eikä sivuvaikutuksista eikä mistään. Olin aika järkyttynyt, kun tästä kuulin ensimmäistä kertaa. Tietenkin sen pitäisi olla saatavilla, mutta sitä käytettäisiin vain hyvin harvoissa tipa- tapauksissa. Mutta on, jos se on mallina, tämähän on, on nyt jo lainsäädännössä mukana ääritilanteita varten. Meidän pitää olla varmoja siitä, että että tästä ei tule mikään malli toiminnalle. Antakaa minulle viisi minuuttia televisioaikaa, niin voin kyllä kertoa, mistä on kysymys ja mihin teollisuus pyrkii. Meidän on oltava varmoja siitä, että EMA suojelee potilaita ja lääketieteen tehokkuutta ja meidän tietoamme. Kiitoksia. Thank you very much, Miss Dalli. Kiitoksia sitten edustaja Dalli. Thank you, Chair, and thanks, Prof. Um... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos professori Rasi siitä, että tulitte tänne paikalle. Haluaisin ensin kommentoida sitä, että kuluttajat tarvitsevat läpinäkyvää tietoa. Toivottavasti pystytään varastamaan se, että muutkin lääkevalmistajat toimivat läpinäkyvästi. Minä haluaisin puhua antibioottien rutiinikäytöstä eläimille. Se on periaatteessa kiellettyä EU-ssa, mutta EMAn e tieto on kuitenkin osoittanut, että viljelijät ja eläinlääkärit käyttävät vahvoja antibiootteja. Ja tämä on tärkeänä tekijänä antibioottiresistenssille. Ja asian asiantuntijoitakin on, jotka ovat huolestuneita siitä, että tiloilla tapahtuva antibioottien käyttö lisää antibioottiresistenssiä jopa vahvimpien antibioottien osalta. Minä olisin kysyä tästä, oletteko te sitä mieltä, että tämä lisääntynyt käyttö osoittaa, että vapaaehtoinen lähestymistapa ei toimi? Miten voidaan varmistaa, että voidaan ehkäistä sitä, etteikö eh, tulisi tällaisia kielteisiä vaikutuksia. Edustaja Schleck. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Niin. Eh, herra Rasi, onpa mukava, että olette vieraanamme täällä valiokunnassa. Tänään meillä kaikilla on teiltä kysyttävää. Ensimmäinen kysymykseni ja huomioni liittyy tuohon teidän alkupuheenvuoronne Brexitistä, sen mahdollisista vaikutuksista EMAan ja sen toimintaan. minä nyt tässä mietinkin, että kun ehkä viestintä, nopea viestintä voisi ehkä asiassa toimia parhaiten, tai mikä teidän mielestänne? Ja sitten toinen kysymys, niin mihinkä haluaisitte EMAan sitten seuraavaksi siirtyvän vanhoihin läntisiin jäsenvaltioihin vai ehkä jopa jopa johonkin uuteen jäsenvaltioon? Tiedämme, että tällä hetkellä olette saarivaltiossa, joten hiukan eristyksissä ehkä siellä Eh, mikä olisi mielestänne ihanne sijainti eh, maalle tulevaisuudessa? Sitten eh, kysyisin täytäntöön panon liittyen direktiivi vuodelta 2011. Tässä kyse on lääkeväärennyksistä. Ähm, niiden äh, estämisestä Euroopan äh, markkinoilla ja kaikissa jäsenvaltioissahan periaatteessa direktiivi on voimassa ja äh, lääkevalvonnan tulisi toimia. Näin ei kuitenkaan nyt ole tapahtunut ja tänä vuonna direktiivi onkin sitten hyvä, komissio on hyväksynyt uuden delegoidun säädöksen jossa se lykkää tuota määräaikaa syksyn 2017. Minua huolestuttaa nyt se, että meillä on kuitenkin EVA olemassa, mutta silti komissio on hoitanut koko asian itsenäisesti delegoidussa säädöksessä. Eli siitä huolimatta, että meillä on lääketeollisuuden verkostointi, niin tätä täytyisi nyt vielä ehkä kehittää. Mikä on Eman paikka sitten tässä kuviossa, koska Emahan nyt on se virasto, jonka täytyy lääkkeistä ja ihmisten terveydestä tätä kautta huolehtia. Mihinkäs Ema jäi tässä asiassa? Vaikuttaisi siltä, että kun puhutaan näistä eurooppalaisista hubeista ja direktiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa, niin tässä ollaan ihan myöhässä ja Emakin on myöhässä. Sen Kiitoksia ja nyt voimmekin kuulla eh, hallintoneuvoston edustaja, edustaja Board. Kiitos. Puheenjohtaja on taas mukava olla täällä pienen poissaolon jälkeen. Brexit. Jos lähdetään siitä, että artikla 50 tulee maaliskuussa käyttöön plus kaksi vuotta. Tämä olisi maaliskuu 2019, eli aika vähän aikaa hoita tämä uuden toimipaikan löytäminen ja sinne siirtyminen. Neuvosto pitäisi nyt painostaa, että siellä tehtäisiin päätös, koska idealle tilanne olisi se, että kun Brexit todella toteutuu, niin tämä olisi vain yksi tavallinen päivä heille. Eli tämä muutto olisi jo tapahtunut ja siirtymä olisi helppo. Nyt haluaisin kysyä, onko EMAssa jonkinlainen task force, joka hoitaisi tämän muuttoasiat ilman moni, tai tämän, huomioisi tämän eh, ilmapiirin Monihan täällä kysyy, että minkälainen ilmapiiri siinä toki vallitsee, mutta pitää myös varmistaa se, että kaikki todellakin toteutuu sillä. Niinhän moni kilpailee nyt tästä toimipaikasta ja sen takia tässä on vielä enemmän epävarmuutta. Meidän pitää tehdä päätös. Kyseessä on kaupunki X ja sitten saman tien aloitamme työn tekemisen, mutta tämän task forcein kuitenkin tarvitsemme. Ja sitten johtaja hyvin nopeasti viittasi tai ohimenen viittasi inhimillisten resurssien rajoituksiin. Hän ei kuitenkaan kertonut tästä tämän enempää, minkälaista rajoituksista on kyse, minkä alan henkilöstöä häneltä puuttuu. Minulla minä voisin kokemusta sanoa, että en tiedä mitään sellaista toimilta tai elintä, joka sanoisi, että siellä on tarpeeksi väkeä, aina on liian vähän väkeä. Ehkä tähän ratkaisu löytyisi säästöistä, niitä varmasti tulee, ei vain siksi, että punnan arvo laskee, vaan myös siksi, että siirrytään uuteen toimipaikkaan. Ja toisaalta ehkä voitaisiin paremmin organisoida ja käyttää olemassa olevia inhimillisiä resursseja. Kiitos. Now for the last comment, we have here the commission. Viimeisiä kommentteja varten meillä on täällä komission edustaja. Pyytäisin herra Risse puhumaan, jos teillä on kommentteja. Olkaa hyvä. Uh, comments maybe just, just one general. Ei minulla oikeastaan mitään kommentteja, vain yksi yleishuomio. Suhteemme ja työsuhteemme Guido Raasin ja hänen henkilökuntansa kanssa on ollut aivan loistavaa. Olemme pyrkineet rakentamaan tätä suhdetta joka päivä, ei ainoastaan silloin kun tapaamme valiokunnissa tai komissiossa tai parlamentissa. Kyllä meillä on hyvin tiiviit työsuhteet ja meillä on paljon yhteisiä hankkeita, hankkeita, joissa teemme läheistä yhteistyötä. Tietenkin koskien näitä lupia ja myös muita aloitteita ja kansainvälisiä toimia, joten halusin vain sanoa teille suuret kiitokset ja odotan mahdollisuuksia jatkaa tätä työtä. Mikäli tulevaisuudessa tulee ongelmia Brexitin takia, niin tietenkin toimimme toimimme siinä sitten aktiivisesti tarvittaessa aikanaan. Kiitoksia. Now we come back. Kiitoksia nyt, voin, nyt voimme palata. Herra Rasi, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. I try to do my best, uh, please, uh, my apologies. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. Pyrin nyt tekemään parhaani, jos jotain unohtuu, niin muistelkaa. Minä Tähän Brexit-kysymykseen pyrin myös vastaamaan. Yritän nyt olla unohtamatta mitään. Eli yksi kysymys lähti liikkeelle. Siitä, että mikä ongelma tässä on nyt jo ennen Brexitia. Tämä on hyvä kysymys, tämä epävarmuus, jonka mainitsin, tarkoittaa sitä, että nyt on todellakin mietittävä ihmisten motivaatiota. Meillä on erilaista tietoa siellä saatu ja mietimme, millä tavoin voimme tukea henkilöstöä. Me olemme aloittaneet, tai jotkut ihmiset ovat jo aloittaneet eh, työpaikan etsimisen. Jotkut ajattelevat, että he ehkä tarvitsevat uuden paikan, jos he haluavat jäädä yhtyneeseen kuningaskuntaan jo kuusi henkilöä on luopunut tehtävästään viimeisen kuuden kuukauden aikana, ja näitä oli aikaisempana viiden vuonna todella, todella vähän. Ja me tarkastelemme myös sitä, minkälainen meidän rekrytointiprosessimme on tällä hetkellä. Useat hyvät ehdokkaat ovat vetäytyneet kisasta ja haluamme tarkastella tätä asiaa. Eli näin on käynyt ja yksi lievennystoimi, johon haluamme ryhtyä, on, että olemme koko ajan eh, siinä mukana ja seuraamme työtaakkaa. Ja toinen asia, jota seurasimme jo aikaisemmin, oli se, että katsoimme löytyisikö jäsenvaltioista kapasiteettia kattaa se 20 prosenttia työtaakasta, jonka hoitaa nyt yhdistyskuningaskunta. kuningaskunta. Meidän on vahvistettava kapasiteettia. Meillä on koulutuskeskusverkosto, niin että voidaan mahdollisimman nopeasti saada asiantuntijoita koulutettua ympäri Euroopan. Tämän yksinkertainen, mutta toimiva malli. Me annamme tukea sekä kouluttajille että koulutettaville missä tahansa Euroopassa. Ja Tämä näin lisätään laatua ja tästä on paljon hyötyä ja sitten tämä monikansainen tiimi on toinen ajatus. Ja sitten liittyen tähän yhteen kysymykseen, joka tuli edustaja Burgilta. Meillä on olemassa tällainen task force ja kuten sanoin, niin seurataan ihan kaikkia eri aspekteja. Ja miten sitten tämä uudelleen sijoitus tapahtuisi. Emme ole logistiikasta niinkään huolestuneita. Valitettavasti vasta kaksi vuotta sitten muutimme uuteen rakennukseen. Meillä oli vain yhden tunnin katkostyössämme, eli meillä on nyt kokemusta tästä, mutta tietysti on erillisiä siirtoja uuteen maahan. Meitä ei kuitenkaan niinkään huolestuta tätä siirtyminen, vaan eh, työkyky. Eli kuten sanoin, tässä on kaksi suurta ongelmaa. Yksi on yhteyksien pito. Meidän pitää tulla paikalla 40 000 ihmistä kunakin vuonna oikealla hetkellä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme lentokentän maantiekuljetukset 350 huonetta per yö, viisi vuorokautta viikossa. Eli tällaisia pelkoja meillä on. Ja sitten Toinen kysymys, joka esitettiin, oli mikä meidän vaikutusvaltamme on. Meillä on nolla vaikutusvalta. Meillä ei ole minkäänlaista roolia, kun päätetään, mihin mennään. Ja tietääkseni tämä päätös on täysin neuvoston käsissä, valtioiden päämiesten käsissä. Ja siksi emme muuta voi tehdä kuin kertoa, miten toimimme, kuinka turvallisuus ja ihmisten terveys ja eurooppalaisen järjestelmän kilpailukyky voi kärsiä, jos emme kykene mahdollistamaan näitä työskentelyolosuhteita. En tiedä, tuliko tässä nyt kaikki Brexit-asiat käsiteltyä, voi niihin vielä palata tarpeen vaatiessa. HPV. Tarkistus, olette aivan oikeassa. Tämä asia on käsitelty. Komitea käsitteli kaikkia käytettävissä olevia tietoja ja tuli siihen tulokseen, että nämä kaksi kuviteltua syn, äh, kuvaltua syndroomaa niitä esiintyy yhtä paljon sekä niiden keskuudessa, jotka ovat saaneet rokotteen ja jotka eivät ole sitä saaneet. Eli tässä ei ole mitään yhteyttä näiden syndroomien ja rokotteen kanssa, ainakaan meidän tietymme pohjalta. Jos tässä on nyt eh, erimielisyyttä, niin pyytäisimme, että erimieliset voisivat antaa tästä tietoa ja faktatietoa meille, eikä vain kyseenalaisteta instituutioita. Me lähdemme liikkeelle tästä eh, näytöstä. Jos uutta näyttöä saadaan, niin sitten me teemme uuden päätöksen sen pohjalta. Tämä koskee siis papilloman virusta. Ja sitten kiittäisin myös tästä autismiasian esille ottamisesta. Kaikki tietävät nyt, että autismi ja rokotteet eivät tapa koskaan, vaan siinä on ihan saman suuntaiset viivat edes siellä äärettömyydessä kohdata. Eli nämä olivat aivan vääriä tarinoita. Nämä on pelkkää legendaa, eh, joka oli peräisin tiedusvälineistä. Ja sitten meillä on selkeät säännöt liittyen siihen, eh, miten eh, asiat voidaan saada käsittelyyn. Tämä voi tehdä jopa yksittäinen henkilö. Komitella on selkeä aikataulu, missä on panottua kaikkien saatolla olevien tietoihin ja päätettävä, onko tämä asia otettava käsittelyyn vai voidaan kantaa selvitys ilman sitä. Näin tämä suunnilleen toimii. Ja sitten rokotteisiin liittyen tämä rokottamattomuus lähestymistapa. Me olemme tästä huolestuneita. Jäsenvaltioiden asiana on edistää rokotuksia. Olemme kuitenkin todella huolestuneita Toivottavasti voimme koordinoida jonkinlaista kampanjaa. Me saamme paljon tukea komissiolta mikrobiresistenssiin liittyen ja pyrimme siihen, että ei käy niin, että ihmiset kuolevat ihan sellaisiin tauteihin, joista voitaisiin rokottaa esimerkiksi tuhkarokkoon. Me voimme antaa tukea ja antaa tietoa, mutta emme itse voi kampanjoida tietysti. Mutta komissiolla on ehkä paljon toimintaa jo käynnissä, ymmärtääkseni. Tämä Adaptive Pathway-asia, nämä mukautuvat polut, lääkeiden varhainen ja portattainen käyttöönottohan on kyseessä. Ensin voisin tästä sanoa muutaman sanan 62 62 lääkettä varten haettiin tällaista polkumahdollisuutta ja me päätimme harkita 18 ja ainoastaan seitsemälle annettiin lupa. Voidaan siis valittaa, että tämä ei ollut suuri menestys, mutta ei kuitenkaan voida sanoa, että me nyt helpotamme tätä eh, käyttöönottoa. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? No tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä on joku vakava lääketieteellinen tarve, johon ei ole vastattu. Ja sitten on jonkun verran näyttöä siitä, että voi olla eri metodeja, että perinteiset metodit eivät sovellu. Ja tarkoitan nyt ihan pieniä ihmismääriä. Nämä ovat todella harvinaisia tauteja, eikä voida tehdä tällaisia eh, tavanomaisia kliinisiä kokeita, sattuvaraisia kokeita, tai ei ole tarpeeksi aikaa tähän. Ja siksi on harjoittava tällaista, jotta voidaan puuttua tarttua tähän riskiin. Jos ajatellaan sitten hyöty-riski metodologian arviointia, no tähän ei tule muutosta, jos kyseessä on vain pieni populaatio, joiden osalta on selvää, eh, on tarve, johon ei ole vastattu, niin tällöin hyötyriski olisi, korkeam, olisi alhaisempi eikä korkeampi. Mutta meissä mistä tulee sitten ongelma? No tästä viimeisestä ketjun vaiheesta. Miten voidaan varmistaa, että tässä lakimääräys on määräysten mukainen, miten maksaja voi tämän eh, ratkaista. Eli tämä Adaptive Pathway on sellainen lähestymistapa, jota pitää vielä todella miettiä ja pyrkiä ratkaisemaan sieltä ongelmaa. Mutta tällä pyritään nyt kyllä ratkaisemaan ratkaisemattomia ongelmia. Ja nyt voin kertoa, että 8. joulukuuta pidetään komission ehdotuksesta kokous, jotta voitaisiin löytää lisää selvyyttä näihin eri aspekteihin voitaisiin katsoa, onko tämä sellainen tie, jolla voidaan jatkaa tulevaisuudessa, mitä heikkouksia siihen liittyy, mitä voitaisiin parantaa, mitä pitää muuttaa. Ja toivottavasti kaikkien sidosryhmien avustuksella, jos löydetään parempi ratkaisu tai jonkunlainen ratkaisu eh, parantamiseen, niin toivon kaikilta heiltä apua. Toistaiseksi ei kuitenkaan mm, ole näkyvillä paljonkaan uusia ehdotuksia, jotka koskisivat olemassa olevan näytön uudelleen evaluaatiota. Ja tämän nyt todella vaikea tämän näytön saaminen tämän populaation pienen koon takia. Ja sitten yksi ongelma liittyy patentteihin. Ymmärrän nämä hinnoitteluongelmat ja patenttien laajentamiset ja se, miten voidaan käyttää markkinamahdollisuuksia hyväksi sen sijaan, että pyritään hoitamaan joku lääkinnällinen tarve tai että se hoidetaan jollain tavalla. Valitettavasti tähän asiaan me emme pysty mitenkään puuttumaan tähän patenttiasiaan. Me voimme ainoastaan saada jotain eh, lastenlääkkeitä koskevia poikkeuksia. Ja sitten, mikä asia vielä, niin toinen tärkeä asia ovat puutteet rinnakkaislääkkeiden tuonnissa. Me emme voi tähän puuttua, voin puhua ainoastaan, puuttua ainoastaan ongelmiin. HMA, joka on kaikkien lääkinnällisten valvontalaitosten yhteistyöelin, jossa on myös komissio mukana ja EMA, siellä pyritään tämän asian paneutumaan, mutta ei tämä tuonti, vienti asia nyt meille kuuluimme voi siihen puuttua. Se olisi toisen pääosaston asia, ei edes meidän pääosastomme asia. Eli tämä on kyllä suuri ongelma ja hyvä, että joku ottaa sen käsittelyyn ja myös ne seuraukset, mitä tällä asialla on. Jos ajatellaan sitten eh, tätä työskentelyä ympäri ympäri verkoston, jotta voidaan välttää eturistiriidoilta, eli on kaikenlaista tarkastusta etukäteen ja satunnaisesti ja jälkikäteen. Meillä on varmasti kaikkein parhaiten hoidettu tämä eturistiriitojen ehkäisy kaikkialla maailmassa, mutta emme kuitenkaan ole mikään poliisielin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on oikein hyvä, jos Ilmi antajat jotain äh, asiasta kertovat, jos jotain tiedetään, niin meille pitäisi mm, näistä seikoista ilmoittaa, mutta tätä enempää emme valitettavasti voi tehdä. Eli mm, tämän enempää emme varmasti voi näitä eturistiriitoja ehkäistä lainsäädännön pohjalta me olemme jo menneet vähän pidemmälle kuin mitä itse asiassa meiltä on pyydetty. Tarkistaisin vielä vähän tietoja täältä. Voisin sanoa, että meillä on kolme eri politiikkaa koskien eri tasoja, hallintokomitea, asiantuntijat ja komitea, ja meillä on 2012 alkaen ollut menettely eh, luottamuksen rikkomista varten ja kaikki tiedot on julkaistu, mutta tämän lisäksi tarvitsemme ulkoisten toimijoiden apua. Jos joku asia tulee tietoon, niin ilmoittakaa siitä meille. Sitten edustaja Dalli, muistaakseni, eli antibioottien käyttö eläinlääkinnässä. No, pyrimme siihen että voitaisiin 60 prosentilla vähentää käyttöä eläinlääkkeissä. Tämä 65 prosenttia koskee kolistiinia ja raportti on osoittanut, että antibioottien käyttö on vähentynyt eläinlääkintäalalla, mutta on selvää, että parantamisen varaa vielä on. Tiedän, että komissiossa tarkastellaan eläinlääkintäasioita ja mielestäni siellä työ menee oikeaan suuntaan ja olisi hyvä, jos tällä lainsäädännöllä voitaisiin todellakin vähentää tarpeetonta käyttöä eläinlääkkeissä. Mutta jos ajatellaan sitten ihmisten lääkintää, niin suurin ongelma on se, että käyttö on vääränlaista, jos ajatellaan ihmisten resistenssiä, niin ihan nämä määräykset ovat tässä keskeinen ongelma ja komissio taas on ryhtynyt selkeisiin toimiin ja näissäkin olemme mukana ja koordinoimme kahden muun tahon kanssa, ECDCn ja EFSAn kanssa. Ja sitten nämä väärännykset. Tämä on tärkeä asia myös, väärentyt lääkkeet – tämä täytäntöönpano, kuten sanoitte aivan oikein, tämä on jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia. Me emme voi asiaan puuttua. Voimme antaa suuntaviivoja tai painostaa, tehdä julkaisuja, mutta emme voi ryhtyä suorin toimiin. Mutta mitä voimme tehdä? Täällä oli erityinen kysymys. Niin, jos voidaan olla varmoja siitä, että lääkeväärännyksiä ei enää Euroopassa ole. Tätä kysyttiin, no ei voi olla varmoja tästä, mutta jos ajatellaan tarkistuksia ja Euroopan valvontakapasiteettia, niin se on aika hyvä. Meillä on hyvin rajoitetusti vääräntyjä lääkkeitä, mutta ongelmana tässä on internet tiedämme, että 9 prosenttia siellä myydyistä lääkkeistä ovat väärännyksiä. ja osittain ne ovat jopa todella vaarallisia. Ja jos ajatellaan niitä maita, joissa käytetään vielä perinteistä farmaseuttijärjestelmää, niin niissä on hyvin vähän väärättyä lääkkeitä Ja sitten tämä asia, joka liittyy lääkkeiden hinnoitteluun, siihen vaan lätkästään joku hinta. Tämä on eri asia verrattuna jalokivien hinnoitteluun, mutta itse asiassa tämä on ihan rikollista toimintaa ja me annamme tukemme valvontaa henkilöstölle. Tiedän, että joissain maissa käytetään rajaa valvonta viranomaisia, mutta tämä asia kuuluu jäsenvaltioiden täytäntöönpanoon. Ja sitten hinnoittelu. Sekin on tärkeä asia. Meillä ei ole siinä mitään suoraa toimivaltaa, mutta se mitä kyllä voidaan tehdä, ja me todellakin pyrimme tekemään parhaamme, on, että pyrimme olemaan mahdollisimman tehokkaita. Haluamme vähentää tarpeetonta taakkaa, joka liittyy kehittymiseen tai kehittämiseen. Tästä on tietysti hyötyä markkinoilla, mutta emme voi siihen vaikuttaa aivan suoraan. Mutta voimme tehdä tiukempaa y- yhteistyötä eri tahojen välillä, jotta voimme määritellä, minkälaista todellista li- lisäarvoa on uudella lääkkeellä. Kuinka tämä sitten näkyy hinnoittelussa – ei ole meistä riippuvainen asia. Minun käsittääkseni se ei myöskään riipu Euroopan unionista, koska asia on vielä varsin pitkälti jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin kuuluva asia. Eikä se edistä tehokasta neuvottelua. Sitten resurssiin niukkuus. Niin, kyllähän tällaista on. Voisin näitä muutamia esimerkkejä siitä, miksi tämä pitää paikkaansa. Kaikki sanoo, että tarvitsemme lisää resursseja ja, ja, ja omat johtajanikin pyytyvät, pyytävät lisää resursseja omaan toimintaansa. Tämä on tietenkin tavallista toimintaa, mutta nyt tästä on tullut aivan kriittinen tilanne, koska on otettu käyttöön kolme asetusta, hyväksytty kolme asetusta, kuitenkaan budjettia ei ole juurikaan lisätty. Me olemme pyrkineet parantamaan tilannetta väliaikaisilla henkilöillä eh, lyhytaikaisilla työsopimuksilla vähempätäisempää toimintaa varten, mutta kun meillä on arkaluontoisia toimia ja luottamuksellisuutta ja asiantuntemusta, niin näihin tehtäviin tarvitsemme, eri, tarvitsemme erittäin luotettavia, erittäin asiantuntevia henkilöitä. Ja aivan yksi esimerkki asiakirjan pääsyyn on asiakirjan käsittelyyn meillä on 25 henkilöä allokoitu. Meidän on otettava tähän parhaat ihmiset, koska heidän on todella tietettävä, mistä on kysymys, kun heidän on käsiteltävä tieteellistä tietoa. Ja tämä tietenkin vaikuttaa ydintoimien kustannuksiin, kun aloitamme eri uusia aloitteita ja kun pyrimme tukemaan kokemattomia lääkeenkehittäjiä. Tämä edellyttää paljon työtä, monia työtunteja uusilta kehittäjiltä, tiedemieheltä ja näillä kehittäjillä on usein hienoja ajatuksia ja joskus hyvinkin kiinnostavia lääkkeitä kehityksen alla, mutta heillä ei ole kuitenkaan kokemusta, jolloin potilaita kutsutaan kokeisiin ja sitten kokeet menevät pilalle ja potilaat on, on turhaan testattuja ja siihen sisältynyt riskejäkin. Kaikki tämä toiminta on hyvin vaativa. Kolmessa vuodessa meillä oli 600 tieteellistä lausuntoa ja 100 avustustehtävää kokemattomille kehittäjille. Meidän kapasiteettimme on aivan nyt saavutettu jo jos tämän lisäksi muistamme, että meitä on pyydetty vähentämään vuosittain kahdella prosentilla henkilökuntaamme, samalla kun toiminta kasvaa, niin toki kasvu on helppo osoittaa. Meidän budjettimme on kyllä kasvanut. Se on hyvin positiivinen, vahva budjetti. Nyt meillä on sellainen vaikutelma, että teoreettisesti voimme ottaa käyttöön parempaa asiantuntemusta, mutta meillä ei ole siihen lupaa. Ja olemme nyt aivan saavuttamassa kriittisen pisteen. Tämä nyt on tilanteemme, mutta tässä valiokunnassa siitä on turha valittaa, koska tämä valiokunta vahvasti tukee meitä. Kiitoksia tästä ja pahoittelen, jos unohdin jotakin. Kiitoksia. Uskonpa, että voimme tähän päättää asian käsittelyn. Haluaisin kiittää johtaja Raasia erittäin perusteellisista tyhjentävistä selvityksistä ja haluaisin myös kiittää kaikista vastauksista. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Kyseessä on päätöslauselma luonnos koskien lasten, lasten lääkkeitä koskevaa asetusta. kiinnon puheenvuoron välittömästi Grostet, please. Ja edustaja Grostetille olkaa hyvä. beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, nyt puhumme tässä siis päätöslauselmasta, joka käsittelee lasten lääkkeitä koskevaa asetusta. Päätöslauselma on tärkeä kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että meidän on säilytettävä paine komission niskassa, jonka on ensi vuoden alkuun mennessä annettava kertomus, joka koskee lastenlääkeasetuksen täytäntöönpanoa. Se on vuodelta 2006. Ottaen huomioon, kuinka vahvisten lastenlääkärit ja vanhempien järjestöt, eli siis sairaiden lasten vanhempien järjestöt, on tätä todella päätänyt ja pyytänyt ja on tärkeää toimia nopeasti. Meitä oli useita, jotka olemme pyrkineet tässä asiassa painostamaan niin jonkun aikaa, jotta kertomus annettaisiin mahdollisimman pian, mutta valitettavasti sitä piti odottaa Mm, näin kauan ja ensi vuoden alkuun asti vielä. Toinen syy on se, että meidän pitäisi saada komissiolle tehtyä selväksi, ottaen huomioon kertomuksen julkaiseminen pian, missä olisi parantamisen varaa ja muutoksen tarvetta ja mitä muutosehdotuksia haluaisimme tehdä. Olin asetuksen 2006 esittelijä. Tekstin avulla saatiin aika merkittävää edistystä, erityisesti niin, että laboratorit on pakotettu tekemään niin lastenlääketutkimuslinjaa ja kaikkia aikuisten lääkettä, lääkkeitä varten, mutta joitakin esteitä käytännön tasolla vielä on, joka rajoittaa asetuksen tehokkuutta erityisesti tietyillä terapeuttisilla alueilla, erityisesti lasten syöpien kohdalla. Innovointia usein lääkkeiden kehittäminen lastenlääkkeiden alalla on valitettavasti vielä liian harvinaista, ja minun mielestäni tässä on todella kiire toimia. Omalta osaltani henkilökohtaisesti en kannata sitä, että, että kokonaan uusittaisiin tämä asetus, ellei sitten komissio olisi sitä mieltä kertomuksessaan, että tämä olisi paras tapa parantaa tilannetta mutta sanon, että olisi toimittava kiireellisesti. Tällainen perusteellinen uudistaminen edellyttäisi paljon aikaa, ja pati po, potilailla ei tällaista aikaa ole. Heillä ei ole varaa odottaa. Joten tämän lisäksi nykyteksti on hyvin hyvä pohja työlle ja saattaisi olla aivan tavoitteiden vastaista kyseenalaistaa siinä mukana olevat perusperiaatteet. Kuitenkin joitakin parannuksia voitaisiin säätelyn kautta tehdä, esimerkiksi viraston ohjelinjojen kautta. Voisin antaa joitakin, anna tässä päätösasemalle joitakin ajatuksia, esimerkiksi velvoitteen lastenlääkkeiden kehittämiseen niin, että se ei perustu lasten tautien olemassa olevaan molekyylien tason toimintaan aikuisten lääkkeiden toiminnassa. Tänä päivänä lasten syöpälääkkeessä tämä ei oikein toimi, koska on ollut aivan liikaa poikkeuksia, jotka perustuvat siihen, että eh, tiettyä sairautta ei ole lasten kohdalla. Ja tämä johtaa siihen, että lasten lääketutkimusta pitäisi olla laajempia ja pitäisi vähentää näitä poikkeuksia. Meillä on ollut siis kaiken kaikkiaan liikaa poikkeuksia ja tästä syystä eh, tämä suuntamme toimii. Tämän lisäksi eh, tutkimuksesta on tehtävä realistisempia ja joustavimpia niin, että kuitenkin voidaan helpottaa sääntelyn vuoropuhelua eh, viraston ja laboratorioiden välillä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällä hetkellä eh, vaatimukset ovat liian jäykkiä ja eh, lastenlääketutkimukset ovat liian myöhässä tai ne lopetetaan kesken. Tarvitaan lisää joustoa ja lisää järjestelmällisyyttä. Ja sitten vielä viimeinen asia on meidän tarkasteltava uudelleen sanktio- ja palkkiojärjestelmää ja katsottava, kuinka sieltä voitaisiin parantaa. Meillä on tällä hetkellä kannustusjärjestelmä olemassa patentoinnin jälkeen, mutta nämä toimet tulevat liian myöhäisessä vaiheessa prosessia, ja näin ollen ne eivät ole oikein kiinnostavia. Ei myöskään ole mitään kannustimia tilanteeseen, jossa on ainoastaan lasten sairausko kyseessä. Nämä ovat hyödyllisiä kun lääkettä kaupallistetaan sekä aikuisia että lapsia varten, mutta niistä on vähän käyttöä silloin, kun kyseessä on ainoastaan lasten lääke, koska tällöin usein puhutaan harvinaista tapauksista ja näin ollen hyvin suppeista markkinoista. Mikäli kannustusjärjestelmiä parannetaan, samanaikaisesti kun otetaan käyttöön tehokkaita sanktioita niille laboratorioille, jotka eivät noudata ohjeita, niin voitaisiin saada paljon enemmän hyötyä nykyistä sääntelystä. Miksi sitten sanon, että ei kannata asetusta kokonaan uudistaa? Se johtuu siitä, että nämä toimet, joista puhun, ovat jo mukana nykyisen asetuksen hengessä ja ne voitaisiin hyvin nopealla aikataululla saada käyttöön. Uskon, että Tälle asialle voidaan saada laajaa tukea eri ryhmistä. Olen keskustellut tästä kollegoiden kanssa ja uskon, että voisimme kaikki toimia yhtenä rintamana ja näin parantaa tilannetta sairauden lasten edun nimissä. Kiitoksia. Thank you very much. Um, Kiitoksia sitten edustaja Gentile. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme täällä jo korostaneet tämän keskustelun suurta merkitystä. Olen yhtä mieltä asioista, joista kollegani puhui. On todella toimittava nopeasti ja toimittava hyvin. Aihe on yhteiskunnallisesti hyvin merkittävä. Tunnemme hyvin nämä luvutkin, jotka tähän asiaan liittyy. 6000 lapsipotilaasta menettää henkensä vuosittain. Varmastikin tässä vaikuttaa myös se niiden lasten määrä, jotka kyllä selvisivät hengissä, mutta kuitenkin heille jäi raskaita vaikutuksia, pysyviä vaikutuksia ja seikkoja, jotka vaikuttavat heidän elämänlaatuisen jatkossa. Joten on totta, että asetusta on tarkasteltava. Siellä on joitakin ongelmia ratkaistava ja väärinkäsityksiä oikaistava. Esimerkiksi kun ajatellaan tätä toimintamekanismin arviointia, ja kun ajatellaan syöpälääkkeiden ennaltaehkäisevää käyttöä aikuisilla, mehän tiedämme, että tätä asiaa koskevat tiedot ovat hyvin runsaita ja päteviä. Tiedämme, että on aika vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta että aikuisen syöpä näkyisi lapsilla. On kuitenkin joitakin syöpä, syöpälääkkeitä, on tiettyjä syöpäkasvaimia, joita voi olla lapsilla, mutta Hyvin harvoin niitä esiintyy aikuisilla. Tämä liittyy todella näihin kannustusjärjestelmiin. Jollakin tavalla meidän olisi mahdollistettava se, että tutkimuksessa pureuduttaisiin tähän asiaan, joka ei varmaankin ole taloudellisesti kannattava, mutta yhteiskunnallisesti sen arvo on äärimmäisen korkea. Joten kun tarkistuksia muotoillaan, niin toivon, että voitaisiin, voitaisiin tätä asiaa korjata niin, että todella puututtaisiin näihin kannustimiin, niin että edistettäisiin myös eri etuverkostojen kehittymistä ja tutkimuksen kehittymistä. Ajattelen tässä myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä jotka voisivat äh, olla mukana tässä harjoituksessa. Kiitoksia. Now Mr. Pieka. Kiitoksia sitten edustaja Pieka. Panie przewodniczący, dyskutowany dzisiaj... Kiitos puheenjohtaja. Tämä lasten lääkkeitä koskeva esitys on äärimmäisen tärkeä. Aihe on äärimmäisen tärkeä. Komission huomio tulee kiinnittää kiireiseen tarpeeseen uudistaa 19.02.2006 asetusta. Todella siis 20.12.2006 äh, hyväksytty. Nyt äh, hyväksynnästä on 10 vuotta aikaa, niin 10 vuotta lääketieteessä ja äh, modernissa teknologiassa on pitkä aika kehitystä tapahtuu jatkuvasti. Hoidot muuttuvat, ähm, lääkärit käyttävät äh, täysin eri laitteita kuin vielä kymmenen vuotta sitten. Äh, hoito on nyt huomattavasti ähm, individuaalisempaa kuin mitä se oli aiemmin, joten me tarvitsemme äh, tietoa lääkkeistä, joita käytetään äh, lapsilla. Ja lisäksi tarvitsemme tietoa lainsäädäntöhankkeista, joiden tarkoitus on parantaa tämän alan sääntelyä. Tämä on äärimmäisen keskeistä, koska nyt puhutaan ihmishengistä ja ihmisten terveydestä ja vielä äh, lapsista, joten äh, tässä todella tarvitaan lasten lääkkeitä koskevia uusia määräyksiä Yhtäältä kyse on tietenkin lääkkeiden saatavuudesta ja saatavuudella tarkoitan myös hyväksyttävää kustannustasoa kaikkein tärkeimpien lääkkeiden kohdalla joka tapauksessa. Ja tämän lisäksi pyrimme rohkaisemaan lääkeyhtiöitä ja muita tahoja toimimaan, mitä tulee lääkkeiden määräysten täytäntöönpanon sekä tietenkin tutkimukseen. Useinhan on ongelma, kun patenttilaista puhutaan, niin on tiettyä jännitettä teollisen tekijänoikeuksien suhteen olemassa myös lääkealalla. Joten uskon, että myös toimien kautta voitaisiin vähentää näitä jännitteitä niin, että lääkeyhtiöt voisivat saada ikään kuin hyötyä sitten niistä investoinneista, joita tutkimukseen on tehty. Tällä hetkellä on paljon parantamisen varaa. Meidän tulee käyttää kaikkia eri menettelyjä ihmisten terveyden parantamiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi, erityisesti kun puhutaan syöpäsairauksista – Lasten kohdalla tämä on tärkeää, mutta toki myös muiden sairauksien kohdalla. On myös sellaisia sairauksia, joita esiintyy vain lapsilla ja nämä sairaudet saattavat olla hyvin harvinaisia. Ja tämä on tietenkin vaikea kysymys ja uusi asetus helpottaisi joustavampia ratkaisuja myös näissä monimutkaisissa asioissa niin, että voidaan paremmin saada käyttöön kaikkien jäsenvaltioiden mahdollisuudet ihmisten terveydestä huolehtimiseksi, erityisesti niiden kaikkein nuorempien. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Pedicini. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Lasten lääkeaihe edellyttää meiltä kaikilta huomiota. Olemme suurelta linjaltaan yhtä mieltä tästä päätöslauselmasta, erityisesti mitä tulee eh, ainoastaan lasten tautien eh, lääkkeiden puutteeseen. Olemme pyytäneet, että pidettäisiin kiinni avoimuudesta ja pidettäisiin eturistiriidat eh, syrjissä. Minä olen ilmaissut omat huoleni koskien nykyistä kannustusjärjestelmää, ja, joka koskee eu tukea lääkeyhtiöille. Tarvittaisiin tutkimus koskien lääkkeiden mahdollista käyttöä lasten lääkkeenä. Näitä kannustuksia palkkeita annetaan, kun lääkeyhtiö osoittaa, että se on tehnyt tutkimuksia lääkkeen lasten parissa, vaikka mitään varsinaisia tutkimuksia, tuloksia ei olekaan koskien tehokkuutta ja turvallisuutta. Eli myös aikuisille kehitetyt lääkkeet, joita sitten on tutkittu lasten kanssa näiden avulla. Lääkeyritykset voivat helposti laajentaa lääkkeiden patentteja, vaikka ei ole mitenkään todettu niiden hyötyä lapsille. Olisin halunnut, että olisi voitu tehdä tarkistuksia. Jatkossa näin tulee tekemään, mutta Tällaisenaan päätöslauselmaa ei voida tukea, ellei tätä kohtaa selvitetä heti, koska vaarana on, että tuemme linjaa, joka hyödyttää ainoastaan lääkeyrityksiä, mutta ei lasten lääkkeellä hoitamista. Kiitoksia. Sitten haluaisin kysyä, onko komissiolla kommentteja? Herra Riss, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluan varmistaa, että luonnollisesti lasten terveys on Euroopan unionille äärimmäisen tärkeä äh, aihe ja tavoite kaikilla eri aloilla. On hyvä, että valiokunta keskustelee aiheesta tänään ja äh, vielä korostaa politiikan tekijöiden ähm, mielenkiintoa asiaa kohtaan on varmistettava todella, että lapset saavat parasta mahdollista hoitoa ja lääkehoitoa. Tällä hetkellä äh, lasten lääke Direktiiviuudistus on tulossa parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Me uskomme, että lasten lääke, ähm, määräykset ja asetus äh, pyrkivät äh, varmistamaan mahdollisimman hyvän lasten äh, lapsista huolehtimisen parantamisen. Usein yritykset kehittävät liittyvät uusiin markkinoihin. Ja tässä asetuksessa itse asiassa on tähänkin asiaan puututtu. Lisäksi täytyisi muistaa, että lasten lääkärit ja sääntelijät ovat aina muistuttaneet siitä, että lapset eivät ole vain pieniä aikuisia ja se on juuri näiden määräysten taustalla. Heillä on erityistarpeita ja siksi tarvitaan myös erityispanostusta juuri pediatriseen äh, tutkimukseen ja lasten lääkkeiden tutkimukseen. Asetus äh, oli todellinen äh, suunnanmuuttaja aikoinaan. Se muutti sen tavan, jolla yritykset ja markkinat toimivat ja myös sääntelijät saattoivat suoraan vaikuttaa yrityksiin ja ohjelmiin ja pyytää esimerkiksi tiettyjä pediatrisia tutkimusohjelmia ja tutkimuksia, ähm, kun uusia tuotteita tulee markkinoille, niin äh, tietenkin EMA ja lasten äh, lääkekomitea ovat tarkastelleet niitä ennalta, mutta totta kai asetuksillakin on omat rajoitteensa ja sääntelyllä on omat rajansa. Kun äh, asetetaan ähm, tai annetaan määräyksiä niin äh, tietenkin avainkysymys on aina sitten niiden toimivuus. Ja ähm, pediatrinen tutkimus äh, lasten sairauksien ja lasten lääkkeiden tutkimus äh, keskittyy lapsiin ja kun nyt olemme todella pohtineet, mitä täydennystä tarvitaan, mihin meidän täytyy tässä nyt puuttua asiaa uudistettaessa, niin kun ajatellaan uusia tuotteita, joita tulee markkinoille, niin vastaavatko ne tarpeita lastenlääkealalla ja kattavatko ne tilanteen. Miten voidaan varmistaa se, että lapset saavat hyötyä uusista konsepteista, kuten tämä tällainen personifioitu lääkehoito, jäsenet täällä siihen viittasivat. Se on ihan uusi kehityskulku ja todella me keskustelemme eri komission yksiköiden kanssa mahdollisuuksista tukea näitä pyrkimyksiä kaikkia yhdessä. Ja tietenkin sitten taloudellinen vaikutus, määräystemme taloudellinen vaikutus on aina otettava huomioon. Tämä liittyy tietenkin tietoisuuteen ja, ja myöskin todisteiden keräämiseen. Sekin on hankala juttu, mutta me kyllä teemme parhaamme saadaksemme hyvää aikaan. Muutaman viikon kuluttua toivokseni vielä tässä kuussa tulemme käynnistämään julkisen kuulemisen eh, niin, että kiinnostuneet sidosryhmien edustajat voivat antaa oman panoksensa tälle tutkimukselle. On tärkeää, että kaikki saavat äänensä kuulumille ennen kuin ää, eh, tämä ää, eh, asia pannaan pakettiin. Tarkoitan tällä niin lääkeyhtiön edustajia, lastenlääkäreitä, lastensyöpälääkäreitä kuin muitakin tahoja. Joten komissio ei ole päättänyt, miten edetään. Uskomme, että kertomus saadaan tosiaan ensi vuoden mittaan sitten valmiiksi. Lisäksi uskomme, että lastenlääkkeitä koskee koskevissa päätöksissä täytyy tietenkin ottaa huomioon muun muassa tämän kesäkuun neuvoston päätökset lääkkeistä ja sitten tärkeä kysymys on lääkkeiden saatavuus ylipäätään. Se tietenkin luo laajemmat puitteet tällekin kysymykselle, koska tämä lapsia koskeva säännöstö on tietenkin yksi erityisala, mutta yhteydessä laajemmin koko alan. Itse asiassa olemme käynnistäneet myös kansainvälisen yhteistyön EMAN ja FDAn Yhdysvaltain edustajien yhteistyö. Katsomme, että voisimmeko yli Atlantin saada jotain aikaan yhdessä. Niin kuin mainitsitte, osa ongelmaa on juuri kliinisten tutkimusten toteuttaminen ja pyrimme tietenkin myös Mm, tutkimustietovaihtoon. Sitten täällä oli joitain ähm, kysymyksiä. Äh, mainitsitte, puhuitte juuri lasten äh, syöpähoidoista. Me analysoimme tilannetta ja saamiemme tietojen mukaan olemme itse asiassa antaneet luvan 11 lääkkeelle, alalla. Ja tämä valtava lukumäärä ole, mutta ennen tämän määräyksen voimaanastumista niitä oli vain kolme. Eli kyllä tilanne on, on muuttunut ja tämä on kyllä hyvin, hyvin tärkeä asia, josta neuvottelut vielä jatkuvat niin täällä kuin neuvostossakin. Deadline. Kiitoksia. Muistutan ainoastaan on tarkistusten jättämisen määräajasta 10. marraskuuta kello 12. Envis äänestämme 8. joulukuuta. Muita kohtia meillä ei ole esityslistassa. Seuraava kokous on 21. marraskuuta Strasbourgissa. Seuraava tavanomainen kokouksemme siis. Kiitoksia tästä päätämme kokouksen.